Dear colleagues, good afternoon. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Pyytäisin teitä hyväksymään esityslistan. Kiitoksia. Minulla ei ole ilmoitusasioita. Hyvä. Lyhyt lyhyesti käynnissä olevista kolmikantaneuvotteluista. Ensimmäinen trilogi rahanpesun vastaisen direktiivin viidennestä tarkastelusta pidettiin 21. päivä maaliskuuta. Meillä oli suuntaantava keskustelu seuraavista kysymyksistä. Todellinen edunsaajarekisteri, uudet pakolliset yksiköt, virtuaalisten valuuttojen määritelmä, FIUden yhteistyö, jossa keskustelimme eri näkemyksistä toimielinten välillä. Annoimme mandaatin eh, trilogista, eh, käynnistämisestä, FIUista, virtuaalisista valuutoista ja tekniselle työlle eri aloilla annoimme myös mandaatin. Seuraava trilogi järjestetään 4. huhtikuuta Strasbourgissa. Nyt menemme Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelu tämänpäiväinen aihe on maksupalveludirektiivi 2, jossa, kuten tiedätte, Euroopan pankkiviranomainen julkisen kuulemisen jälkeen julkaissut teknisen sääntelystandardin luonnoksensa, joten tämä on ajankohtainen ja hyödyllinen keskustelu, ja niin annankin puheenvuoron ensin Euroopan pankkiviranomaiselle. Toivotan tervetulleeksi Andrea Enrian, ähm, pankkiviranomaisen puheenjohtajan, ja sen jälkeen kuulemma Pierre Petitia, EKPn varapääjohtajaa ja myöskin Esmaa. Andrea, ole hyvä. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kuten sanoitte, niin noin kuukausi sitten työmme päättyi. Ottaen hu- nyt on toimitettu loppukertomus. Siitä löytyvät myöskin luonnokset teknisiksi standardeiksi koskien asiakkaan vahvaa tunnistamista sekä yhteistä turvallista viestintää sekä satasivuisen palautekaavio. Me olemme ottaneet huomioon 224 vastausta. Tämä on melko lailla kattava sidosryhmien kuulemisen tulos. Ja vastauksemme myöskin näihin esitettyihin aiheisiin löytyvät tästä asiakirjasta. Tänään haluan keskittyä kolmeen tärkeään asiaan kokonaisuuteen, josta keskustelimme marraskuussa – te viittasitte muun muassa teknologisen neutraaliuuteen poikkeuksiin koskien asiakkaan vahvaa tunnistamista ja siihen liittyviä kynnysarvoja, joukkoliikenneverkostoja, pysäköintialueita, maksupaltapahtuma, riskianalyysejä ja pääsyjä maksutileihin. Me ole, yritämme tietenkin ottaa huomioon vallitsevat standardit, muun muassa ISO, mutta te sekä monet muut ovat esittäneet huolenoiheensa ja siksipä päädymme siihen ratkaisumalliin, että meidän täytyy katsoa yhtäältä teknistä neutraaliutta, joka tukee innovointia, mutta silti sitten ottaen huomioon myöskin tarpeen saada aikaiseksi standardoitut yhtenäiset maksualueet. Eli tässä yhteydessä otamme huomioon tunnistamiseen liittyvät kolme keskeistä osa-aluetta, kuten tietojen omistajuus, tietämys ja muut seikat sekä ISO 27001 standardit. Te ja monet vastaajat huomautitte muun muassa poikkeuksiin liittyvät huolenaiheena, varsinkin, että niin sanottujen maksutapahtuman riskianalyysiin liittyvät poikkeukset ovat aika lailla pienet, sekä vaikutukset julkisiin joukkoliikenneverkostoihin sekä pysäköintialueisiin ja kynnysarvoihin koskien näitä arvoja. Mitä tulee joukkoliikenteeseen ja pysäköintialueisiin, niin me olemme samaa mieltä kanssanne että tässä täytyy katsoa toisenlaista ratkaisumallia. Me otamme huomioon suhteellisuuden sekä sen, että poikkeukset ovat kansalaisten hyödyksi. Näin voidaan välttyä tiemaksu pisteissä ruuhkilta ja onnettomuuksilta. Mitä tulee taas maksutapahtumien riskianalyysiin, niin jotkut ovat sanoneet, että EBA ei toiminut riittävästi riskiperusteiselta pohjalta. Me lähdimme liikkeelle maksupalveludirektiivin määräysten mukaisesti liikkeelle. Me tiedämme myöskin sen, että se PSD2-kriteeri on vahva asiakkaan tunnistaminen, jota tässä yhteydessä täytyy aina pyrkiä toimimaan määräysten mukaisesti eikä lähteä poikkeusten tielle. Maksupalvelun tarjoajien pitäisi itse ehdotusten mukaisesti päättää siitä, että minkälaisia vaatimuksia käytetään, eli he käyttäisivät omaa riskianalyysiä, eli tämä antaa heille vapaat kädet päätellä tapahtumakohtaisesti asiasta, mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että tällainen poikkeus olisi mahdollista, mutta siinä pitäisi soveltaa tiukkaa tiukkoja objektiivisia kriteereitä. Näin olemme tehneet. Me olemme ottaneet uuden poikkeuksen huomioon, joka viittaa 500 euro kynnysarvoon sekä siihen, että minkälaisia petostapahtumia tähän liittyen on tähän mennessä rekisteröity. Tähän asti kuitenkin eri jäsenvaltioiden tilanteesta on aika lailla vähän tietoa petoksellista toimista käytettävissä ja siksipä olemmekin ottaneet käyttöön eräänlaisen siirtymäajan. Me lähdemme liikkeelle sellaisesta poikkeuksesta, joka perustuu 10 euron maksutapahtumaan. Näin otamme huomioon PSD2 turvallisuusvaatimuksen, ja koska me tiedämme, että tällä on keskeinen merkitys myöskin kuluttajan luottamukseen. Mutta me tiedämme, millä tavalla tämä voi saattaa vaikuttaa juuri kuluttajan luottamukseen ja me otamme huomioon myöskin teidän huolenaiheenne ja siksipä olemmekin nostaneet tämän kynnysarvon 10 eurosta 30 euroon. Jotkut vaativat kynnysarvon nostattamista jopa 50 euroon silloin kun kyse on lähimaksusta. Mitä taas tulee pääsyyn tileihin, niin me otamme huomioon ASPSP, eli pankkien tilanteen sekä AISP sekä PISP. Me olemme olleet yhteydessä komissioon ja pyytäneet tulkintaa direktiivin tekstistä ja siltä pohjalta EBA on tullut siihen tulokseen, että kunhan RTSA sovelletaan, niin PSD ei anna enää mahdollisuutta äh, kolmansille palvelun tarjoajille mahdollisuuden päästä käsiksi tilitietoihin. Eli vaaditaan tiuk- selvää, turvallista tunnistamista ja sitten tietoja ei voi tallentaa muihin tarkoituksiin kuin nimenomaisesti siihen tarkoitettuihin tarkoituks- tarkoitukseen. Ja jos katsotaan 113, 115 artiklaa PSD2, niin nämä määräykset ovat vain voimassa siihen asti, kunnes RTS lähdetään soveltaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen pääsy tileihin ei ole mahdollista enää siinä vaiheessa, kun RTS sovelletaan. Eli EBAn mielestä tärkein lähestymistapa on nyt se, että ilman sopimusta pankit voivat tehdä edelleenkin yhteistyötä, mutta edellyttäen, että ASP ja SP voivat käyttää yhtä tarkoitukseen välitettyä kanavaa tai sellaista, joka on adaptoitu tähän tarkoitukseen. Pankit voivat kehittää tietenkin oman uuden välineen juuri sellaisen, jota on käytetty tähänkin asti omien asiakkaiden tunnistamiseen. Eli näin tiedot ovat näiden toimijoiden käytettävissä. Mutta jotta voimme ottaa huomioon perustellut kritiikit, niin me olemme lisänneet toisen tekniseen standardin liittyvän määräyksen, eli Vastaavanlainen turva on tarjottava tässä yhteydessä kuin silloin, kun kyse on omien asiakkaiden tietojen käytettävyydestä. Ja tämä uusi järjestelmä on annettava toimijoille käyttöön varhaisessa vaiheessa, jotta he voivat testata sen toimivuuden. Me olemme myöskin ilmoittaneet, että pankkien täytyy välittömästi ilmoittaa maksutapahtuman esittäjälle ilmoittaakseen, että voidaanko tämä maksu toteuttaa. Ja kaikilla pitäisi olla tätä nykyäänkin tarjolla olevat tiedot käytettävissään, mutta turvallisia harmonisoituja kanavia käyttäen. Eli näin voidaan varmistaa, että on käytettävissä eu laajuiset integroidut ja kilpailukykyiset maksutapahtumajärjestelmät. Tämän pidemmälle emme voineet mennä nykyistä oikeusperustaa ja mandaattiamme huomioiden. Joten me olemme huomioineet konsultaatiokierroksen kommentit ja tehneet lukuisia muutoksia, jotta saisimme tasapainoisemman ratkaisumallin aikaiseksi, kun huomioidaan, että PSD2 on olemassa vielä aika lailla paljon ristiriitaisia ja rinnakkaisia järjestelmiä. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much to Andrea Enria. Kiitoksia oikein paljon Andrea Enria. Ja nyt Pierre Petit, EKPn vara pääjohtaja. Yes. I, I would suggest, if you don't mind, that we first give the, the floor to the European Commission. Okay. Ehdotusten ensin komission edustaja Martin Merlin. Thank you, Chair. Martin Merlin. Kiitoksia puheenjohtaja. Me saimme tämän teknisen sääntelystandardin luonnoksen kuukausi sitten, kuten tiedätte. Ja minä haluaisin kiittää Euroopan pankkiviranomaista sen erinomaisesta työstä tämän asian parissa. Me uskomme, että ähm, RTS-luonnos on erittäin korkealaatuinen. Olen Herra Enrian kanssa samaa mieltä siitä, että ähm, maksupalveludirektiivi kahdessa on useita tavoitteita, jotka on välillä vaikea yhdistää. Turvallisuus, mukavuus, kuluttajan suoja, innovaatio, kilpailukyky. Ja olemme sitä että, mieltä, että pankkiviranomainen teki hyvää työtä, kun se käsitteli näitä eri tavoitteita, jotka ovat joskus kilpailevat keskenään. En mene nyt kaikkiin niihin asioihin, joita tämä tekninen sääntelystandardi kattaa, mutta keskityn kahteen pääasiaan. Ensinnäkin turvallisuuteen ja toiseksi tämä rajapinta. Mitä tulee maksujen turvallisuuteen ja asiakkaan vahvaan tunnistamiseen, me tuemme pankkiviranomaisen lähestymistapaa, että mahdollistaa vaihtoehtoiset tunnistamismenetelmät, jotka perustuvat riskianalyyseihin. Me teemme näin erityisesti, koska olemme sitä mieltä, että mukava, vahva, asiakkaan tunnistamista, kätevää sellaista ei vielä ole käytössä eu tasolla. Toisaalta arvostamme sitä, että RTS sisältää tällaisen uudelleenarviointilausekkeen, jotta varhaisessa vaiheessa voidaan arvioida tämän vaihtoehtoisen tunnistamismekanismin tehokkuutta, eli 18 kuukautta RTSn täytäntöönpanon jälkeen. 18 kuukauden sisällä meillä pitäisi olla kunnolliset täydelliset tilastotiedot ja myös parempia välineitä äh, arvioidaksemme maksuihin liittyviä riskejä. Toinen aihe, tämä rajapinta. Äh, tässä arvostamme sitä, että äh, pankkiviranomainen on yrittänyt saada hyvän tasapainon pankkien ja fintech-toimijoiden eri etujen välillä. Olemme eh, kuitenkin yhtä lailla huolissamme, kuten Euroopan parlamentti, siitä, että RTSn kautta tai sen tulkinnan kautta ei saa eh, viedä pohjaa pois maksupalveludirektiivin tavoitteelta, nimittäin innovaation ja kilpailukyvyn edistämiseltä. Euroopan pankkiviranomaisen mm, teknisen sääntelysanalle luonnos asettaa pankeille joitakin velvoitteita, jotka liittyvät äh, tämän äh, pankkien äh, tarjoaman rajapinnan laatuun. Kuitenkaan nämä toimenpiteet eivät ole riittävän tarkkoja, jotta ne olisivat korjaisivat rakenteellisen ongelman, joka liittyy kolmansien osapuolten maksupalvelun tarjoajiin ja meidän mielestämme pitäisi mennä äh, pidemmälle, jotta voitaisiin varmistaa TPPden liiketoiminnan jatkuvuus. Tällainen lähestymistapa olisi äh, kestävä kolmannen osapuolen maksupalvelun tarjoajille ja antaisi kuitenkin riittävästi joustavuutta pankeille. Toivomme, että tältä pohjalta pystymme löytämään hyväksyttävän ratkaisun kaikille osapuolille. Tämä vaatii jonkin verran hyvää tahtoa kaikilta osapuolilta, mutta olemme luottavaisia sen suhteen, että pystymme pääsemään tähän tavoitteeseen Euroopan pankkiviranomaisen asetuksen määräämissä aikarajoissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ja nyt herra Peti. Thank you. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin myös ensin onnitella Euroopan pankkiviranomaista tähän mennessä tehdystä työstä mukaan lukien se, se seikka, miten osapuolten huomiot on otettu huomioon ja prosessi, jota EBA on tässä seurannut ja ottanut huomioon nämä ideat, on todella ollut kurinomaista toimintaa ja on toimittu myös avoimesti. Ja mielestäni tämä on auttanut päätymään, pääsemään hyvään tulokseen oikeastaan kaikissa kysymyksissä melkein, joita markkinakonsultaation yhteydessä tuli esiin. On kuitenkin yksi asia, joka on vielä auki. Ja haluaisin ilmaista siitä meidän kantamme. Tämä koskee suoraan pääsyn maksupalvelutiliin. Tässä vaiheessa lainsäädäntöprosessia minun mielestäni Tähän liittyy kolme elementtiä. Ensinnäkin me ymmärrämme kyllä Euroopan parlamentin ilmaisevat huolet asiasta. Me ymmärrämme, että nämä kysymykset johtuvat siitä, että halutaan varmistaa, että TPP jatkossakin pystyy tarjoamaan palvelujaan niin kuin tälläkin hetkellä ja saavat, saavat tietoa asiakkaan tileistä, niin kuin tälläkin hetkellä, ja valinta, jonka ne, ne tekevät tiedosta ja datasta, jotka antavat sitten kauppialle vahvistuksen siitä, että maksu toimeksianto on tehty ja se tullaan toteuttamaan. Näin me oikeastaan näemme tämän TPPn roolin vähittäismarkkinoilla maksupalveluiden osalla me ymmärrämme kyllä, että tämä tehtävä pitäisi säilyttää ja varmastikin olemme kaikki samaa mieltä tietysti sillä niillä ehdoilla, joita toisessa maksupalveludirektiivissä todetaan koskee TPP-tahojen velvollisuutta olla luvanalaisia, ne pitää olla valvonnalaisia ja myös TPP täytyy tunnistautua pankille. Sitten toinen elementti, kun kuuntelin Euroopan komission edustajaa, Olemme tyytyväisiä tavasta, jolla Euroopan komissio aikoo ottaa huomioon parlamentin kysymykset. Todennäköisesti me tarvitsemme enemmän tietoja vielä, mukaan lukien suurempi selvyys ja tarkemmin ehdot, milloin suora pääsymahdollisuus säilyy tällaisena yhtenä ratkaisuna. Sitten kolmas elementti on meille hyvin tärkeä. EKPssä me jatkossakin tuemme ponnisteluita, joihin sekä pankit että TPP yhdessä ovat ryhtyneet. E- euroalueen vähittäismaksuneuvostossa, jotta määritellään käytännön vaatimukset, joita me tarvitsemme, kun kehitetään integroituja markkinoita äh, mm, maksutoimeksiantopalveluissa Euroopassa. Me tarvitsemme yhdentyneet markkinat, jotta saadaan sellaiset markkinat, joissa TPP voivat kilpailla toistensa kanssa ja missä kauppiaat voivat käyttää vain yhtä tai kahta TPPtä mahdollisesti, jotta voivat käyttää kaikkia maksu tilejä EU-ssa. Ei voi olla niitä TPPiden täytyy kehittää 4000 erilaista rajapintaa pankkien kanssa, koska näin paljon pankkeja suurin piirtein EU-ssa e on. Jos ratkaisuja tällä hetkellä nyt mietitään, pohditaan, jotta otettaisiin se suora pääsy ja tämä vahvistuu, että näin siis tapahtuu, niin silloin selvästikin se selvi, selkeyttäisi juridisia puitteita, joissa työtä tehdään, mutta se silti sekä TPP ja pankkien täytyy vielä tehdä yhteistyötä, jotta määritellään yhteinen tapa kommunikoida keskenään kaikista relevanteista kysymyksistä, käytännön kysymyksistä. Ja niin kuin EU, EKP e on myös luottavainen sen suhteen, että TPP pystyy toimimaan tällä tavalla. Sitten vielä lopuksi EKP jatkossakin vahvasti tulee tukemaan välittömiä maksuja Euroopassa mukaan lukien se, että kehitetään yleiseuro eurooppalaisia maksuratkaisuja, jotka ovat seuranneet näitä välittömiä maksutapahtumia ja millä tavalla EKP tätä toimintaa tukee. Niin kuin te tiedätte, välittömät maksut koskevat tätä kysymystä, josta tänään puhumme, suora pääsy niin automaattisesti se ratkaisee tämän kysymyksen myös ja voi hyvinkin olla, että näin käy jo ennen, kun te, säätelytekniset standardit tulevat voimaan joskus 2019. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon näistä puheenvuoroista. Ja haluaisin myös kiittää Ibaa siitä, että se on ottanut huomioon joitakin meidän huolenaiheitamme. Henkilökohtaisesti on sanottava, että olen täysin tyytyväinen ehdotukseenne, mutta varmasti käymme vilkasta keskustelua ja heti aluksi annan puheenvuoron Markus Ferberille. Paljon kiitoksia. Niin minäkin haluan sydämellisesti kiittää kaikkia siitä, että meidän huolenaiheemme, jotka aikanaan esittelijä Antonio Tajani edeltäjäni siis esitti neuvottelukunnassa on huomioitu. Varsinkin tämä viimeinen huomio kyllä nosti hymyn kasvoilleni. Eli voidaanko lainsäädäntö teitse ylipäätään vastata tähän nopeaan tekniseen kehitykseen, kun sovelluksia vaikka mitä syntyy kuin sieniä sateilla, mutta sen verran ihan sivujotena. Aikanaan minä johdin neuvotteluja. PSD 2 yhteydessä aina koristettiin markkinoiden avaamista ja kilpailun lisäämistä, mutta toisaalta vaalien asiakkaiden suojaa ja juohea maksutapahtumaa. Eli kyllä nyt varmaan voidaan sanoa, että taso ykkösen mukaisesti pääsy tileihin on taattava, mutta uutta turvallisuutta vaalien. PSD2 ilmoittaa selkeästi, että tässä pitää teknologiaa ja liiketoimintamalli neutraalista edetä. Tämä on tärkeää, sillä kun puhutaan yhdestä iso standardista, joka täällä mainittiin, niin se ei takaa teknologista neutraaliuta. 32 ja 92 johdatosan kappaleet ilmoittavat, että välitön pääsy tilitietoihin on turvattava, mutta täytyy myöskin varmistaa, että PSD2 mutkin kriteerit on täytettävä mukaan luettuna se, että TPP silloin kun se ottaa tilitietoja käyttöönsä, niin sen pitää ensin tunnistautua selkeällä tavalla. Eli pitää selkeästi käydä ilmi, että olenko minä näitä tietoja hakemassa vaiko joku kolmas palvelun tarjoaja. Siinäpä ne keskeisimmät kulma kivet, jotka mainitaan taso ykkösen määräyksissä. Mitä tulee komissioon, niin täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta vielä yksi kommentti. Keskityimme tähän mennessä näihin maksutoimeksi anto tapahtumiin, mutta mielenkiintoisempi on juuri tilitietopalvelut, jotka käyttävät jatkossakin screen scraping-järjestelmää tai sitten näiden yhdistämää järjestelmää. Eli toimiksi anto tapahtumia screen scraping, eli tämä täytyy kyllä huomioida, sillä me emme voi hyväksyä sitä, että toisella taholla on täysi tiedonsaantioikeus, mutta toiselta ta, toisella taas ei. Joten kyllä meidän täytyy vain varmistaa, että me saamme tasapainoisen ratkaisumallin aikaiseksi. Ja todellakin pyytäisin komissiota varmistamaan, että maksutoimeksi anto palvelun tarjoajien ja tilin tietopalvelutarjoajien osalta toimitaan tasapainoisesti välttäen kuiluja ja että kaikki voivat toimia yhtäläisin mahdollisuuksin. Sitten vielä toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille. EBAhan jos nyt huomioidaan ensimmäistä luonnosta, niin nyt on huomioinut muun muassa nämä kynnysarvot tunnustamiseen liittyen. Mutta tähän järjestelmään liittyy ongelma, sillä tässä viitataan maksimissaan 500 euron maksutapahtumaan. Yksityisen kuluttajan kannalta tämä on hyvä asia ja on myöskin turvallisuuden kannalta tärkeä asia, mutta kaupallisella saralla yritystoiminnassa tämä kynnysarvo on aivan liian alhainen, sillä mehän tiedämme, että monissa yrityksissä ja komissiossa, keskuspankissa, EBAssa – tietyt yksiköt vastaavat muun muassa työmatkoihin liittyvät maksutapahtumat ja ne ovat aika lailla automatisoituja ja ne eivät millään tavalla mahdu tähän järjestelmään, joten meidän täytyy varmistaa, että yritysratkaisuja varten haetaan sellainen ratkaisumalli, jossa voidaan hyväksyä myöskin yli 500 euron maksutapahtumat. Minä en usko, että komissaari haluaa joka päivä ennen työmatkalle läht lähtöä syöttämään johonkin järjestelmään salaa, sanan tai tunnuksensa. Ja minä toivoisin, että nämäkin huomioimme vielä huomioitaisiin. Kiitoksia. Thank you, uh, Olli Ludvigsson. Kiitos, Olli Ludvigsson. Tack för ordet, ordförande. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten sanoin, meidän on vieläkin varmistettava, että kolmansien osapuolten maksupalvelun tarjoajat voivat päästä asiakkaiden tileihin pankkien rajapintojen kautta. Nykyinen RTSn muoto auttaa pankeille mahdollisuuden päättää, missä määrin TPP voivat saada pääsyn tileihin vai eivät. Tämän ei pitäisi riippua pankkien hyvästä tahdosta EBAN mandaattiin ei kuulu se, että se voi luopua teknisistä malleista, jotka toimivat aivan hyvin ja joissa henkilötietoja ei ole vuotanut tähän mennessä. Sanotaan aivan selvästi, että RTS pitäisi olla yhteensopiva erilaisten teknologisten ratkaisujen kanssa. Meidän on myös varmistettava, että jos pankki tarjoaa tähän tarkoitukseen rajapinnan, niin silloin sitä ei pitäisi rakentaa tällaisen uudelleenohjausmallin pohjalta. Tämä teknologia tekee TPPille mahdottomaksi sen, että ne voivat kehittää tuotteitaan ja sopeuttaa niitä uusiin ympäristöihin, kuten sovelluksiin ja mobiililaitteisiin. ISO 2022 pitäisi poistaa, kuten Evan RTS sanotaankin, onkin aika erikoista, että halutaan pitää tämä standardin, kun kaikkialla muualla on poistettu tietyt tekniset standardit, jotta voitaisiin edistää teknologianeutraaliutta ja innovaatiota. Se, että jos pidetään kiinni tästä ison standardista, tarkoittaa, että pankkien mahdollisuus tarjota parhaat mahdolliset rajapinnat asiakkailleen poistuu. Ja ei myöskään voida sopeuttaa niitä ähm, mobiililaitteisiin. Artikla 24 sanoi, että kansainväliset standardisointiorganisaatiot, niiden pitäisi luoda äh, standardeja äh, maksupalvelu, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajille ja tilitietopalvelun tarjoajille. Minä olen vakuuttunut siitä, että että EBA-mandaatissa ei ole se, että se voi antaa muille organisaatioille puolilaillisen statuksen, koska sillä tavoin ne voivat äh, määrätä jonkun tietyn teknisen standardin. Riskinä on se, että tällaisiin järjestöihin vaikuttavat pankit ja luottokorttiyritykset, esimerkiksi SWIFT-teknologia, voisi olla sellainen, että sitä, se pakotetaan maksutoimeksiantopalvelun tarjoajille, joka aiheuttaisi korkeita kustannuksia toimijoille. Toivottavasti löydämme järkevän ratkaisun tähän. Tässä olivat minun ehdotukseni. Thank you. Kiitoksia. Näin. ECR täällä, joten Sofiin Etzel. Briefly, I won't go into much Lyhyesti en mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin reagoida siihen, mitä Markus Ferber sanoi meidän lainsäädäntötavastamme. Tämä ei ole ollenkaan sopivaa maailmassa, jossa me elämme. Ja mietimme vain ne vuodet, kun me olemme käyneet läpi pilkulle näitä asioita. Kuinka monia hyviä aloitteita on tässä kuollut, kuinka paljon toimintaa on siirtynyt Euroopasta muualle. Tämä on todellakin osa tämänkin kysymyksen teknisiä piirteitä. Ja enkä vieläkään ole täysin vakuuttunut, kun näen, minkälaisia asioita otetaan eteen, mutta toivottavasti voimme sopia jostakin, joka tulee mahdollistaa kilpailua ja innovaatioita. Meidän pitäisi todellakin alkaa miettiä, miten voisimme tarttua näihin asioihin eri tavalla, koska me tässä ajamme innovaatioita pois Euroopasta ja sitten me valitamme, että olemme riippuvaisia – amerikkalaisten, amerikkalaista kiinalaista jättiläistä. Kyllähän siihen nyt on ihan oma syynsä. Toivon, että tulevaisuudessa näitä asioita käsitellään hiukan eri tavalla. Thank you. Even Kiitoksia. Vaikka onkin ehkä mielestäni kyseenalaista, että sääntelyn purkaminen on hyvä tapa saada hyvät markkinat, mutta tästä voidaan keskustella. Joka tapauksessa tämän lainsäädäntö jo sellaisena kuin se virallisen lehten on painettu, sen että pitäisi myös soveltaa yleensä. Eva Soeli ei ole täällä. Sven Giegold vihreiden puolesta. Um, me and I remember... Kiitoksia. Varmaankin Sofi Inhetveldt muistaa, kun neuvoteltiin SEPAsta – niin menettelyhän oli se, että me puhuimme pitkään hallinnosta ja muistan oikein hyvin niiltä ajoilta, että tyydyttäviä ratkaisuja ei koskaan löydetty. Työryhmä, joka sääntöjä laat, valmistelee, joista täällä keskustellaan, on se taho, joka vastaa myöskin rajapinnoista, ERPPstä, eli se, joka korvaa SEPA-neuvoston, ja tämä ERPB hän kuuluu EBAn alaisuuteen. Neuvostolta löytyy sivusto, siellä äänestetään kolme neljäsosan enemmistöllä, eli käytännössä mitään ei voida tehdä pankkien haitaksi tai esim. suuremmalla enemmistöllä. Ja sihteeristönkään osalta ei ole toimittu avoimesti. Ja kuluttaja edustuksesta ei voida puhuakaan ja on yllättävää, että EBAta ei mainita edes jäsenluettelossa. Ehkäpä voitte kertoa, mistä tämä johtuu, onko teitä laisikaan kutsuttu kokouksiin. Minun mielestäni kun puhutaan maksujen hallinnointikentästä, niin siinä ei ole huomioitu tämän hetken tilannetta ja olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Eli meidän täytyy pohtia, miten ylipäätään päätöksiä tehdään, ettei tässä synny tällaista uudelleen tarkastelun sumaa. Mielestäni tämä on ihmeellinen hallintotapa ja jos saan kysyä komissiolta seuraava. Voitteko kertoa meille, että miksi tämä PSD2 e täytäntöönpano vasta- vastaava sihteeristö kuuluu EKPn alaisuuteen ja luettelosta löytyy kaksi suurta pankkia – ne mainitaan sulkeissa, mutta ne ovat mukana EPS jäsenenä ja varapuheenjohtajakin on samaisesta järjestöstä peräisin, joten en voi ymmärtää tällaista hallinnollista menettelytapaa. Jos Euroopan keskuspankilla on rooli, niin kysehän on selkeästä taakan jaosta ja me äänestämme täällä myöskin budjetista, mutta nyt kyse on hallinnollisesta toiminnasta, Kyse on elimestä, jolla on jo paljon tehtäviä, mutta silti ei voida puhua samasta valvonnan tasosta. Ja nyt puhutaan EBAsta, joka ei osallistu tähän työryhmän toimintaan laisinkaan, joten herääkin kysymys, että kuka tekee mitäkin päätöksiä. Eli miten voidaan vaalia tilivelvollisuutta ja avoimuutta, ja ehkäpä komissio voisi ainakin keskustella meidän kanssamme siitä, että onko tämä demokraattisin ja avoin, mahdoll, avoin lähestymistapa tässä yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Valli ei ole paikalla. Haluaako edustaja Annemans puhua Barbara Kappelin nimissä? Ei. No sitten muut puhujat. Ensimmäinen puhuja on Pervanche Beres. Merci beaucoup. Euh. Kiitoksia. tilaisuudesta voida käsitellä näitä sääntelyteknisiä standardeja. Tärkeä kysymys, samoin kuin muutkin puhujat. On tärkeää, että voimme palata näihin kysymyksiin. Mielestäni Euroopan pankkiviranomaisen kanta, sen työryhmän kanta edustaa tasapainosta lähestymistapaa. Kun ajatellaan, mitä on ykköstasolla päätetty, ajatuksenahan oli, että tarvitaan tällainen markkinoille pääsy kohta tavallaan ja sitten kun sovelletaan uutta teknologiaa ja asiakkaat haluavat yhä helpompia palvelumuotoja, mikä hyvin ymmärtää, mutta sitten tämä turvallisuuspuoli ja ehdot, miten säilytetään nämä rakenteet kaiken taustalla, niin tässä meidän pystyy tar- täytyy tarkistaa, mistä oikein puhumme. Nyt ymmärtää hyvin, että jotkut puhujat haluavat rauhoitella niitä, jotka ovat jo mukana tässä uudessa teknologiassa. Ja kun puhutaan teknologisesta neutraalisuudesta, tulee sellainen vaikutelma, että itse asiassa tässä on kyse teknologisesta neutraaliudesta, jolla palvellaan niitä, jotka ovat jo mukana tässä toiminnassa. Ja sitten pitää tarkistaa taustatiedot. Onko kyse siitä, että puhutaan välttämättömiin tietoihin pääsystä, jota tarvitaan todellisiin maksuihin, vai tämän todellisen maksutransaktion kautta sallitaan, että uudet toimijat voivat saada kaiken tiedon, joka liittyy erityisesti pankkitileihin. Niiden kohdalla tilata rahaa maksuihin menee. Mistä on hiukan vahinkoa, että täällä, täällä isot toimijat eivät ole olleet mukana. Ajattelen erityisesti Sofortin kaltaista yritystä, mutta myös sitten yrityksestä puhumme usein. Siis tällaiset suuret maksupalveluyritykset, jotka, joita kiinnostaa kovasti näiden tietojen käsinsä saaminen ehdoista, olosuhteissa, joiden vaikutusta emme pysty tarpeeksi arvioimaan, eikä se varmaankaan ollut ykköstason lainsäätäjän mielessä tässä asiassa. Ja täältä kannalta katsottuna teknologian neutraalius, neutraalius, joka täällä tuli esille puheenvuoroissa, sen ei pidä johtaa siihen, että itse asiassa äh, rahoitellaan niitä, jotka ovat hyvissä asemissa markkinoilla, suurinne markkinaosuuksiin ja sitten markkinoille pääsy on tavallaan liian suurta ja suositaan tätä kautta näitäkin yrityksiä. Sitten mitä tulee turvallisuuskysymyksiin, Kiitän herra Enriä tänne tulosta. Minä puolsin 10 euroa, koska tiedän hyvin, että maksuvälittäjät eivät ole ensirintamassa terrorismin vastaiseen toimintaan, mutta se on kuitenkin olennainen funktio ajatellen tätä turvallisuuspuolta myös, ja on voitu nähdä, että mitä korkeammaksi tämä kynnys poikkeuksessa nousee, sitä enemmän – annetaan kehittyä erilaisia riskejä, joista jatkossa syytetään niin lainsäätäjää kuin viranomaisiakin. Joten tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon teknologiset tiedot, joita meillä on, mikä on kuluttajien tahto, sitten on tämä että halutaan hyötyä kaikista mahdollisista innovaatioista, mutta samalla halutaan toimia täysin su- turvallisesti, mitä tulee maksupalveluihin, niin tässä voimme olla vain tyytyväisiä Euroopan pankkiramisen ehdotukseen ja voimme tukea sitä. Ja tarkastella, mikä sitten voisi olla tämä lopullinen versio. Thank you. Uh, I don't have... Kiitos. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten sanon jotain itse. Minun itse asiassa sanottava, että kuten jo sanoin, pidin tätä, mitä Andrea Eniria sanoi, erittäin vakuuttavana ja kiitän pankkiviranomaista siitä, että se on parantanut asiakkaan vahvan tunnistamisen ensimmäistä puolta, mutta tämä toinen ongelma – tilin käyttöoikeus, tilin pääsy. Haluaisin kysyä komissiolta, mitä se tarkoittaa, kun se sanoo, että se haluaa tehdä muutoksia huolehtiakseen nykyistä liiketoimintamallista. Tietenkin yleensä meidän täytyisi aina varmistaa, ettei synny mullistavaa lainsäädäntöä, mutta tämä täytyy tietenkin sopia myös lain henkeen. Kyse ei ole pelkästään nykyisten liiketoimintamallien ylläpitämisestä, vaan tiettyjen periaatteiden toteuttamista. Niin tietenkin täytyy olla tasapainossa. Toisaalla on tasa-arvoinen pelikenttä ja neutraalius, mutta toisaalla sitten turvallisuus. Joten en nyt tiedä, tarkoittaako tämä, että kyseenalaistetaan myös se, mitä pankkiviranomainen sanoi siitä, että tämä screen scraping ei enää olisi mahdollista tämän lainsäädännön mm, alaisena, mikä kuitenkin aivan selvästi lainsäädännössä sanotaan. Eli kaikenlaiset tarpeet, joiden avulla halutaan pitää, ylläpitää toimivia markkinoita, ne eivät saa kuitenkaan rikkoa selkeitä määräyksiä, jotka lainsäädäntöön on kirjattu. Minä puhun nyt ihan henkilökohtaisesti parlamentin jäsenenä. Minä pyytäisin, että vähän selvitystä siitä, että kuinka paljon haluatte tätä muuttaa, koska minun kantani on se, että sitä ei pitäisi muuttaa. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Uh, as I said... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kuten totesin, niin me uskomme, että RTS, jonka EBA on kehittänyt, on la- erittäin laadukas kaikilta osin. Mitä tulee tähän viestintää rajapintaan, niin me uskomme edelleenkin, että lisää takeita voidaan tarjota TPPille varmistaen, että nekin voivat hyötyä nykyisistä liiketoimintamalleistaan. Mitä rajapintaan tulee? Eli tämä meidän ehdottamamme ratkaisumalli on seuraavanlainen. Eli tarjotaan TPPille pääsy joko asiakasrajapinnan kautta tietenkin muutoksin, jotta voidaan varmistaa vastavuoroinen tunnustaminen suhteessa pankkiin, ja varmistaen, että TPP saavat vain sen tiedon käyttöönsä, jota he tarvitsevat tarjotakseen palveluitaan. Eli se on yksi mahdollisuus. Toinen voisi olla se, että pankit voisivat kehittää erillisrajapinnan. Sitä ei ole RTSS määritelty, mutta pankit, TTP, tar- ovat sitä mieltä, että se on sellainen, jota ei tällä hetkellä vielä online-maailmassa ole tarjolla. Eli siihen kuuluisivat API ja sellainen rajapite, joka antaa mahdollisuuden vastavuoroisen tunnustamiseen suhteessa pankkeihin ja TPP ja tietojen ö, suoritusmahdollisuuden. Tämä on toinen ratkaisumalli, jota paraikaa harkitsemme ottaen huomioon parlamentin kommentit sekä neuvostossa esitetyt huomiot. Tämä ei ole tietenkään kiven hakattu ratkaisumalli, vaan tämä on tällainen lähtökohta, jotta voidaan huomioida ne kommentit, joita on tähän mennessä aiheeseen liittyen lausuttu. Thank you. Uh, maybe ECB first. Kiitoksia. Ehkäpä ensin Euroopan keskuspankki. No, I just, thank you. Niin, kiitoksia. Minä halusin vain kommentoida kommenttia, joka liittyy vähittäismaksuneuvostoon. Se on elin, joka sisältää edustajan kaikilta sekä tarjonta että kysyntäpuolelta alalla. Siinä mukana kuluttajia, kauppiaita, pk-yrityksiä, pankkeja, myöskin kolman osapuolen maksupalvelu tarjoajia, joten me olemme vakuuttuneita, että tämä on elin, joka tarjoaa kaikkien mukana olevien etujen tasapuolisen edustuksen. Tällä elimellä on omat sääntönsä. Yksi niistä on se, että kun työryhmä luodaan ja kuten sanoit, työryhmä luotiin maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan varten, niin toisella puolella on tarjontapuolen edustaja ja toisaalta kysyntäpuolen edustaja puheenjohtajana on siis kaksi puheenjohtajaa. Tässä tapauksessa on kolmannen osapuolen maksupalvelun tarjoaja ja sitten kauppian eh, osapuolen eh, edustaja. Ja voin vakuuttaa teille, että mitään ratkaisua markkinat eivät itse löytämään, koska keskuspankki johtaa tätä elintä, mutta se on siellä ainoastaan tukemassa markkinoita löytämään oikean ratkaisun, sopivan ratkaisun. Mitään ratkaisua ei tämän elimen työryhmältä, vähittäismaksuneuvoston työryhmältä tule, jos sitä ei tueta. Ja, ähm, vähittäismaksuneuvostosta ei kyllä myöskään tule sellaista ratkaisua, jota kaikki avaintoimijat eivät tukisi. Tähän kuuluvat pankit, mutta myöskin kolmannen osapuolen maksupalvelun tarjoajat. Uh, ja ennen kuin annan, sorry, ja ennen kuin annan puhe, annan puheenvuoron Andrealle Dirkille, niin EKP on vähittäismaksun neuvoston työryhmässä ja DBAssa tarkkailijana ja äh, ovi on auki heille aina, kun haluat osallistua keskusteluun. Dirk, who is more involved than I. Kiitoksia. Dirk voi jatkaa tästä. Hän on enemmän mukana näissä kysymyksissä. Minä hän voi antaa paremman kuvan, mutta sanoisin kuitenkin, mitä tulee yleisiin kommentteihin näiden standardien hallinnointin aikataulun, aikataulun kohdalla. Meillä on mandaatti laatia nämä standardit. Se oli muuten niin kuin tämän päivän keskustelukin osoittaa, vaikeimmista tehtävistä oli vuosia aikaa saada aikaan tuloksia. Saimme todella eh, huippumäärän vastauksia konsultaatiosta. Nyt on vasta, olemme vasta yhden kuukauden myöhässä, joten aikataulun suhteen olemme olleet todella tehokkaita ja kurinalaisia työssämme, joten en usko, että tätä, tämä ollut liian raskasta meidän kannalta. Mitä tulee hallintopuoleen, en ollut edes tietoinen, että tällainen EKPn työryhmä oli olemassa – mitä Euroopan on tekee? Meillä on oma tekninen rakenteemme, on tämä turvalliset maksut. Sitä johtaa Pierre ja Dirk, kun te, ja teemme yhteistyötä EKPn kanssa niin kuin direktiikin vaatii, mutta tässä on mukana vain julkisia viranomaisia minun ymmärtääkseni. Ja sitten on työryhmä maksupalveluista, jossa on mukana tämä näitä tahoja. Nämä elimet ovat laatineet standardit jos on muita tahoja, elimiä, jossa tehdään työtä ja keskustellaan sektorin kanssa, niin se kyllä sopii minulle. Mielestäni on parempi, jos pankkiviranomainen olisi suoraan mukana tässä työssä, koska meillä on omat kanavamme, julkinen kuuleminen ja olemme yhteydessä osapuoleen ja me olemme varsin avoimia, mitä tulee yksityisten osapuolten vaikuttamismahdollisuuksiin sitten yleisemmin ottaen. Ehkä pyytäisin sinua vastaamaan teknisempään kysymykseen koskien näitä rajapintoja, sovelluksia, sovellusliittymiä. Teemme parhaamme, pyrimme löytämään tasapainoisen ehdotuksen näissä juridisissa puitteissa, mutta, mutta mitä tulee turvallisuuteen, on aivan olennaisen tärkeää, että löydetään sellaisia keinoja, että jos joku pääsee asiakkaan tileihin käsiksi, identifioi itsensä, antaa riittävät takeet, turvatakeet ja, ja pääsy rajoitetaan siihen tietoon, joka on olennaista, jotta voi suorittaa kyseisen palvelun. Meidän standardimme lainsäädännön mukaisesti pyrkii näihin tavoitteisiin. Minun on vaikea nähdä, miten muulla tavalla voitaisiin toimia. Mutta Dirk, jos et voisi antaa lisätietoja. Yes, but then we should... Niin, mutta sitten meidän todellakin nopeasti, Croatia, we... koska mm, Kroatian valtiovarainministeri tulee. Ihan puolesti täällä puhuttiin tästä politiikan kehittämisjärjestelmästä ja että tämä suuntautuisi unionin rajojen ulkopuolelle. Mutta mitä tulee lainsäädännön kehittämiseen, niin nyt ensi kertaa lainsäädäntöön kirjataan myöskin turvallisuusaspektit. Tämä on ensi kertaa. Ja me olemme tässä hankkeessa mukana ja me olemme oppineet tästä jo aika lailla ja se piti huomioida, mutta ei tämä mitenkään yllättävää ollut, että ajaudumme tällaiseen tilanteeseen, sillä lainsäädäntöön tällaisen asian vieminen on aika lailla hankalaa. Ja mitä tulee sitten aikataulutukseen, siihenkin viitattiin muutaman otteeseen. Niin kuin Andrea totesi, niin tässä on kuukauden viive. Me keskustelimme laajasti asiasta ja me olemme laatineet asiakirjan, jossa kerrotaan selkeästi, mikä on meidän tulkintamme direktiivistä. Se, että innovointi saattaa karata unionin ulkopuolelle, en usko, mutta pelkona on se, että tässä on 18 kuukauden siirtymäaika. Eli vasta sitten tämä on täytäntöön pantavissa ja tällainen viive ei ole meidän syytä, vaan se on kirjattu PSD2, joten ehkäpä tässä suhteessa on vielä parantamisen varaa, mutta teknisten standardin osalta aikataulu pitää, mutta olen aivan täysin samaa mieltä sen suhteen, mitä täällä on jo sanottu tähän tilitietoihin pääsyyn liittyen. Teknologinen neutraalius voidaan tulkita eri tavalla. Me halusimme varmistaa, ettei ketään suosita ja että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia. Siihen RTS pyrkii ottaen huomioon seitsemän muutakin kriteeriä näiden teknisten teknisen neutraaliuden osalta, mutta meidän täytyy vain pyrkiä vaalimaan tasapainoa. Kiitoksia. Kiitoksia ihan lyhyesti. Niin, rehellisesti sanottuna minä olen todella pettynyt siihen, mitä olemme täällä tänään nähneet. Minun kysymykseeni ei ole vastattu, ei yhteenkään kysymykseeni. Hallinnointikysymys ei ole teknisen sääntelystandardin kysymys. En tiedä, miksi tämä nyt on keskustelun keskiössä. Luulen, että puhumme RTSstä. Ja kolmanneksi olen varsin pettynyt siihen, että muut kysymykset ovat tärkeämpiä kuin ne kysymykset, jotka neuvottelutiimi on nostanut esiin. Ja jos tämä on se lähestymistapa, niin sitten minä esittelijänä luovun työstäni, koska ei ole mitään järkeä tehdä tuntikaupalla töitä tämän asian eteen. Ja sitten kaikki muut asiat ovat paljon tärkeämpiä kuin ne, jotka ovat ovat tämän teknisen standardin soveltamisalassa. Ja mihinkään ei ole vastattu, anteeksi vain. Ja jos katson näitä menetelmiä, joita täällä valiokunnassa on käytetty, niin minä kyllä pysäytän, lopetan työni, koska tätä ei voi hyväksyä. Uh, Markus. Kiitoksia. Markus, on aivan selvää, että kaikilla oli puheenvuoro, kaikilla oli mahdollisuus puhua. Tietenkin, jos on kysymyksiä, joihin ei ole vastattu, niin pyydämme kirjallisen vastauksen. Niin, anteeksi nyt vain, meillä on näitä tärkeitä kysymyksiä, mitä varten meillä ylipäätänsä on tämä tapaaminen tänään. Ja jos kaikki tämä nyt sitten vedetään pois joidenkin muiden asioiden takia, jotka joku muu laitti tämän keskustelun ytimen, niin äh, sai myös kysyä tämän kysymyksen, mutta se mikä on tärkeämpää, poliittisesti relevanttimpaa, niin minä sanon, että tämä keskustelu osoittaa, että parlamentissa on eri näkemyksiä. Komission on otettava tämä huomioon. Mutta olen varma, että tämä asia on edistänyt keskustelua ja sitten parlamentti voi myös paremmin määritellä, mikä on parlamentin kanta. Kiitoksia. ja. My Please, uh, Markus, please. We will have a follow-up, but now let's move. Markus, pyydän. Me jatkamme tätä asiaa, mutta mennään nyt esityslistan kohtaan viisi. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi Stravko Maricin, joka on Kroatian valtionvarainministeri ja joka on ottanut vastaan kutsumme tulla tänne esittelemään maansa taloudellista ja rahoitusasemaa. Ja tulevaisuutta Euroopan unionissa. Kuten kaikki tiedämme, Kroatia on uusin jäsenmaamme. Se liittyi EU-hun vuonna 2013, kuten monet muutkin maat. Kroatia on kovasti kärsinyt talous- ja rahoituskriisistä. Ja tässä kontekstissa on aloitettu myös liiallisen alijäämän menettely. Nyt tilanne on kuitenkin huomattavasti parantunut nominaalinen vaje on selvästi alle 3 prosentin, joten Toivomme, että toukokuussa olisi mahdollista poistua tästä liiallisen alijäämän menettelystä. Monia muitakin tärkeitä asioita ministeri varmaan käsittelee ja saman kollegamme tässä vuoropuhelussa, mukaan lukien maakohtaisten suositusten täytäntöönpano, pankkijärjestelmän tilanne ja niin poispäin. Joten tämä on mielenkiintoinen keskustelu ja mielelläni annan teille puheenvuoron, herra ministeri. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnä haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni tilaisuudesta tulla valiokuntaanne ensimmäisenä Kroatian valtiovarainministerinä täällä Euroopan parlamentissa, Ekon valiokunnassa, niin kuin puheenjohtaja jo otti esille. Aion käsitellä kysymyksiä, jotka tietenkin liittyvät ta- talouden suuntauksiin ja Kroatian tulevaisuuden näkymiin. Ja koska olen myös aika ylpeä Kroatian kansalainen, haluaisin myös käyttää tässä kroatian kieltä hiukan. Joten puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On todellakin ilo ja kunnia olla täällä valiokunnassanne puhumassa teidän kanssanne ensimmäisenä Kroatian tasavallan valtiovarainministerinä, joka täällä Ekonissa koskaan on puhunut. Ja haluan käydä läpi joitakin avainkysymyksiä talouspoliittisessa mielessä Kroatiassa. Ää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 Uh, and make sustainable uh, uh, public financial position and definitely to uh, catch up and make more efforts into the convergence towards the average and overall European Union. Thank you. Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin kattavasta alkupuheenvuorostanne. Minun on sanottava, että teidän tapauksenne on äh, tavallaan esimerkinomainen joistakin puutteista ja indikaattoreistamme, mitä rakenteellinen tasapaino, koska on arvoista, mutta ei intuitiivista, miten nominaalinen vai e, voi parantua, kun rakenteellinen vaje huonontuu. Ja kun toivottavasti pääsette ennaltaehkäisevään osioon, niin sitten teillä on todennäköisesti joitakin tavoitteita, jotka rakenteellisten ponnistelujen matriisin mukaan määritellään, jotka saattavat olla epäsuhteessa, kun otetaan nominaalisen velan alhainen taso. Teidän tapauksenne on mielestäni kyllä hyvin esimerkinomainen. No niin, Ensimmäinen puhuja on Vanna Maletic. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia arvoisa ministeri. Tervetuloa Ekon kokoukseen. Olen iloinen vierailustanne. Te olette ensimmäinen Kroatia edustava ministeri valiokuntatasolla ja saanen tässä yhteydessä pyytää saada esittää kysymykseni kroatian kieltä käyttäen. Ako dobro objasnio. Alustuksessanne viittasitte Kroatiassa vallitsevaan tilanteeseen erinomaisella tavalla ja onnittelut niistä toimista, joihin on ryhdytty alijäämän vähentämiseksi. Niin kuin valiokunnan puheenjohtakin totesi, niin on ilmeistä, että julkisen rahoituksen hallintaan liittyvät kysymykset on hoidettu kuntoon ja yhtä lailla selvää on, että silloin, kun kyse on makrotaloudellisista epätasapainosta siihen liittyvästä menettelystä, niin kysyisinkin teiltä, että minkälaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta tästä epätasapainoa tilaan liittyvästä menettelystä voidaan irtaantua. Eli että tilanne lähtisi parempaan suuntaan. If you don't mind. Uh... Vastaan myös kroatiaksi, jos se sopii. Niin, kuten sanottua, me painotamme erityisesti tätä reaalisen alijäämän menettelyä. Uskon, että olemme täyttäneet kaikki vaatimuksemme ja enemmänkin olemme ylittäneet ne. Vielä eräs asia, jonka halusin mainita. Hallituksemme on myös hyväksynyt asiakirjan, jota, jonka nimi on julkisen velan hallinnoinnin strategia. Me aiomme vähentää velkaa suhdettamme vuosittaisella tasolla 0,53 budjetin näkökulmasta mutta myös makrotaloudellisten trendien näkökulmasta nämä epätasapainot ovat hyvin tärkeitä, koska toimielimet ovat tunnistaneet nämä epätasapainot, mutta myös hallituksemme on ne tunnistanut. Nämä ovat joitakin niitä osa-alueita, joissa meillä on suuria yksiköt, jotka käyttävät valtion määrärahoja, mutta tässä tarvitaan enemmän toimia, että saadaan aikaan hyvää saavutuksia. Oli sitten kyse julkishallinnosta, siellä meidän ainakin on sovellettava periaatetta, että kansalaisillemme on annettava tehokkaampaa palvelua samoin yrityksillemme. Lisäksi, jos katsotaan väestörakenteen muutoksia on aloja, joissa meillä on valtaisia haasteita, eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmät. Meidän on päivitettävä niitä, jotta niistä tulisi kestäviä. Mutta on myös aloja, joissa meidän on varmistettava pitkän aikavälin kestävyys. Tämä liittyy koulutukseen ja oikeuslaitokseen. Meidän on äh, saatava aikaan paremmat yhteydet koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä. Tämä on yksi niistä suurista osa-alueista, jossa tulevaisuudessa tulemme löytämään potentiaalia. Lisäksi meidän on arvioitava verotustamme, sen on oltava johdonmukaisempi ja tehokkaampi. Toisaalta kun on kyse makrotaloudellisesta epätasapainomenettelystä, niin olemme vakuuttuneita siitä, että se mitä täytyy tehdä on päivittää toiminnan tasoa ja tehdä uudistuksia. Meidän on helpotettava muita kuin verotuksellista taakkaa e, ja poistettava sitä ja myös vähennettävä hallinnollista taakkaa, niin kutsutaan byrokratiaa, koska e, se vaikeuttaa yrittäjimme toimintaa kotimaassa, e, mutta myös ulkomaisten yrittäjien toimintaa, joten meillä täytyy olla kaikkia näitä toimia ja tällä tavoin Kroatia voi edistyä myös makrotaloudellisen epätasapainon poistamisessa. Thank you. Kiitos. Permanche Beres. Kiitos, arvoisa ministeri. Kiitoksia, että osallistutte tähän talouspoliittiseen vuoropuheluun. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun Kroatia on kutsuttu. Kauanhan tässä on tätä odotettukin ja niin kuin tekin sanotte, olette niin toisen puheen hallituksen edustajia, mutta tervetuloa joka tapauksessa. Ottaisin esille yhden yrityksen tapauksen. Olen varma, että tiedätte, minkä otan esille, koska on kyse agrocore yrityksestä Yritys, jossa on 60 000 ihmistä työssä Kroatiassa. Tunnette tämän hyvin, koska te olette olleet yksi sen johtajista. Voi hyvin nähdä, että kyseessä on yritys, joka on uudistusten kourissa. Ja samoin kun kuuntelee pääministeriä, kun hän tuli Roomasta, mitä, kuultiin, mitä valtio aikoo tällä yrityksellä tehdä tai sen kanssa tehdä, koska Euroopan tasolla me tiedämme, mitkä ovat juridiset puitteet. Meillä on oikeuskäytäntö, jota sovel, soveltaa tiukasti Rova Vestager täällä Euroopan parlamentissa. Me halusimme yrityksen saneroksen yhteydessä, erityisesti 2014 me hyväksyimme mietinnön, jossa olimme hiukan huolissamme näistä neuvotteluoloista yrityksen sisällä koskien palkansaajia tämän tyyppisessäkin tilanteessa. Joten mikä näkemys teillä on tämän yrityksen tulevaisuudesta ja miten tämä sopii yhteen niiden välineiden kanssa, joita teillä käytössänne on Kroatian lainsäädännössä ja luonnollisesti myös ajatellen saneerausjärjestelyitä komission kannalta katsottuna? Thank you very much for your question. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä ja kommenteista. Kuten aivan oikein totesitte, niin kuten sanoitte, niin aikaisemmin kun siirryin ministerin tehtäviä hoitamaan, niin toimin Agrikolin strategiaa ja pääomamarkkinayksikön johtajana seitsemän vuoden ajan rahoitukselle kysymyksiä käsittelin siellä ja se, mihin viittasitte, niin on samassa linjassa kuin pääministerimme kommentit. Eli yritys on suurin maan ja alueen yritys ja kymmenen joukossa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Kuten sanoitte aivan oikeutetusti, niin 60 000 työntekijää on yrityksen leivissä. Se tarjoaa integroituja palveluita maataloustuotannosta, jalostuksesta ja jakelusta. Agrokorin rooli on yritysmaailman mukainen ja myöskin merkittävä siinä mielessä, että se tarjoaa alueellisella tasolla palveluita, niin tämä on yksi keskeisimmistä haasteista mielestäni, ainakin näillä hetkillä. Haasteet liittyvät siihen, että tällä hetkellä velkataso on johtanut siihen, että yrityksen luottoluokitusta on jouduttu laskemaan – ja tästäpä syystä tärkeänä onkin velkatason hallinnointi, mutta lyhyellä aikavälillä ongelmat ovat syntyneet siitä johtuen, että tässä täytyy huomioida myöskin tavaran toimittajien merkitys. Joten lyhyelläkin aikavälillä on tarvetta saada pääomaa käytettäväksi, jotta tuotantoa voidaan jatkaa ja jatkaa myöskin vähittäismyyntipuolella. Me seuraamme tietenkin yrityksen toimia tarkkaan saamiemme tietojen mukaan. Yritys yrittää löytää rahoituslähteitä lyhyellä aikavälillä – on kerrottu, että joitakin vaihtoehtoja tällä hetkellä on tarjolla. Me seuraamme tarkkaan, miten tilanne kehittyy yrityksessä. Hallitus on tietoinen näistä juridisista kysymyksistä, eli tässä on huomioitu yhteisösäännöstö kaikilta osin. Yhtä lailla ryhdymme vastantoimenpiteisiin tarvittaessa, mutta tässä vaiheessa sitoutuminen on vahvaa sekä omistajien että hallinnon puolelta, eli toimivia ratkaisumalleja pyritään nyt löytämään. Thank you. Uh... Kiitoksia. Sven Giegold. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vierailustanne. Ja minä haluaisin nostaa esiin nämä maakohtaiset suositukset. Monien maiden kohdalla, ja teidän maanne ei ole mikään poikkeus, olemme nähneet, että näillä suosituksilla ei ole ollut kovinkaan paljon vaikutusta, joten ohjausjakson puitteissa tehdyissä arvioissa Kroatio, vuonna 2016 toimi kaikkien viiden maakohtaisen suosituksen kohdalla vain niin, että edistystä ei tapahtunut tai vain vähän edistystä tapahtuu. Ja 2015 viidessä tapahtui vain vähän edistystä tai ei ollenkaan ja yhdessä ainoastaan tapahtui edistystä. Aiotteko ottaa nämä suositukset vakavammin vai ettekä pidä niitä soveliaina? Vaikka teidän hallituksenne äänesti näistä suosituksista neuvostossa, eli hyväksyitte suositukset, mutta vaikuttaa siltä, että niiden täytäntöönpanon edistyminen on ollut vähäistä. Ja ehkäpä sitten lopuksi voisitte selittää meille vähän tarkemmin, erään asian, eh, joka on ongelmallinen useissa jäsenvaltioissa, nimittäin se, että oikeudellinen järjestelmä ei ole riittävän tehokas ja sen pitäisi olla nopeampi päätöksenteossaan. Voisitteko eh, selventää hiukan enemmän uudistushankkeitanne oikeuslaitoksen suhteen, niin kuin maakohtaisissa suosituksissa mainitaan? Uh, so, um... Kiitoksia kysymyksistänne. Voin kyllä lyhyesti vastata kysymykseenne. Me vakavissamme otamme huomioon maakohtaiset suositukset todella, emmekä vain sen takia, että ne tulevat EU-sta, vaan myös sen takia, että me itse ajattelemme hyvin paljon asiasta samalla tavalla kuin nämä näissä suosituksissa todetaan. Ja syy, miksi ei ole juurikaan edustettu 2016 vuonna, johtuu siitä seikasta, että alle vuoden aikana meillä oli kahdet vaalit, parlamenttivaalit 2015 vuoden lopussa, ja tämä johti kolmen, neljän, vuoden, neljän kuukauden hallitusneuvotteluihin. Sitten hallitus pian kaatui, sitten oli uudet vaalit viime vuoden syyskuussa, joten tämä oli kyllä pääsyy tälle viivästykselle, mitä tuli suositusten täytäntöönpano, mutta kun te tässä minua kuuntelitte, niin mehän onnistuimme pitämään kurissa ja julkisen talouden ja näin saimme tilaisuuden että pääsemme eroon toukokuussa liiallisesta menettelystä. Huhtikuussa kuukauden päästä tulemme antamaan asiakirjan Euroopan komissiolle asiasta ja siinä tulemme korostamaan niitä alueita, joilla on edustettu, edistetty rakenteessa uudistuksissa ja tämä tulee olemaan hyvin samantapaista tietoa, kun löytyy maakohtaista suosituksista. Jos puhutaan vaikka, riippumatta siitä, puhutaanko julkista hallinnosta, terveydenhoidosta, yritysympäristöstä tai tästä aiheesta, jonka te otitte esille, oikeusjärjestelmä ja lainsäädäpuitteet. Meidän tapauksessamme me, meille on varsin selvää, että jälleen niin kuin Ivana Maletsis otti esille, niin me haluamme parantaa oikeusjärjestelmäämme meidän tapauksessamme, ei vain ajatellen asiaa vakauden kannalta, vaan myös ennakoitavuuden kannalta. Ja samalla haluamme parantaa myös oikeusjärjestelmän tehokkuutta mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen, ja velkojen suojelun ja, ja niiden suojelun, jotka investoivat maahamme. Me uskomme vahvasti, että tämä on yksi avaintekijöistä, kun rakennetaan Kroatiaa, tehdään sitä houkuttelevampi paikka investoinneille ja yritystoiminnalle. Thank you, Mr. Kiitoksia. Edustaja Annemans. Thank you, voorzitter. Ehm, als ik if you allow me to speak Dutch, Saanen varmaankin puhua hollantia. Niin, te olette varmaankin aika lailla valmis liittymään euroalueeseen. Siellähän kyse on todellakin vakuudesta, vakaudesta, mutta tällä hetkellä hallituksessa tilanne on hiukan toisenlainen. Jos katsotaan sopimusta, niin te olette velvoitettuja liittymään euroalueeseen – mutta ei tässä nyt voida valtiota vain syyttää suoraan sille, jos katsotaan Belgian velkataakka, niin se on vielä suurempi kuin Kroatian, mutta eurobarometrin mukaan yli puolet kansalaisista olivat epäilevällä kannalla euron suhteen ja 42 prosenttia ylipäätään vastustivat euron käyttöönottoa. Onko hallituksen vastahakoisuus lainen? aiotteko päästä tällaiseen UK-mallin mukaiseen asemaan, eli että saisitte poikkeuden yhtenäisvaluutan käytön suhteen? Kiitoksia. Sorry, honorable member of the European Parliament also. Arvoisa parlamentin jäsen, kiitoksia tästä kysymyksestä ja kommentista. Kaksi faktaa ennen kuin ryhdyn vastaamaan kysymykseenne. Kroatia on historiallisesti Ähm, markkinat, äh, jossa on hyvin paljon äh, käyttäen euroa, 70 äh, plus prosenttia menee, on indeksoit, on linkitetty euroon indeksoinnin kautta. Tämä on eri, eräs asia, joka otetaan huomioon. Toinen asia on se, jonka aivan korrektisti sanoitte, muodollisen EUn liittymisen kautta me otimme jo velvoitteeksi euron käyttöönoton. Kuitenkin jotta euro voitaisiin muodollisesti ottaa käyttöön, meidän on täytettävä tiettyjä velvoitteita, eikä ole kyse vain meidän halustamme ja halukkuudestamme, vaan myöskin Euroopan unionin poliittisesta tahdosta, euroalueen poliittisesta tahdosta. Tällä hetkellä täytämme neljä viidestä Maastrichtin kriteeristä. Ainoa, jota emme täytä, on se, että meidän julkinen velkamme vaikka se vuonna 2016 ensimmäistä kertaa alentuikin, on vielä yli 60 prosenttia MKTstä. Kuitenkin sillä alueella, jonka aikaisemmin mainitsimme, tämä julkisen velan hallinnointistrategia-asiakirja, jonka hallitus hyväksyi kaksi kuukautta sitten. Sanoimme aivan selvästi, että että haluamme vähentää julkista velkaa kahdella puolella viiva kolmella prosentilla vuosittain. Tämä on kasvojen vakaussopimuksen mukaista ja myös kaikkien muidenkin ähm, sääntöjen mukaista, että vaikka onkin yli 60 prosenttia, niin pitäisi äh, vähentää julkista velkaa äh, kahdella kymmenennellä osalla ähm, me toimimme näin, emme pelkästään, että haluamme täyttää Maastrichtin äh, velvoitteet, vaan myös koska Kroatia tällä hetkellä noin 3,5 prosenttia äh, BKT maksaa korkoina. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän primääriylijäämämme on ollut yli 2 prosenttia BKTstä. Otan teidän pointtinne hyvin vakavasti. Mm ja kansalaistemme ajatukset hyvin vakavasti. Me suunnittelemme yhdessä kansallispankin kanssa järjestää tehokas kustannustehokkuuden analyysi, jota ei muutama vuoteen ole Kroatiassa tehty. Kyllä seuraamme euroalueen trendejä, seuraamme mitä nyt Brexitin suhteen tapahtuu kaikissa muissa maissa ja tällä kustannushyötyanalyysillä – Haluamme saada ähm, laadullisen ja määrällisen analyysin siitä, että mitä hyötyjä ja haittoja euron käyttöönotolla on. Tietenkin tämä on asia, jota tarvitaan, jotta voitaisiin kaikki tarpeelliset elementit esitellä, ähm, kun tehdään päätös. Kiitoksia. Kiitos ja olen varma, että yksi hyödyistä on varmaan se, että teidän ei enää tarvitse äh, ottaa käyttöön näitä lainoja Sveitsin frangeissa. Se ei ole mitenkään epärelevanttia. Kysymys herra Niedermayer, varapuheenjohtajamme. Kiitoksia herra ministeri. Olette vastannut ystävästi kysymyksiin tähän asti. Minullakin on muutama lyhyt kysymys ensinnäkin talusta kasvusta. Jos katson tätä, näitä tietoja, on hienoa, että teidän maan on alkanut elpymiseen, mutta 2012-2015 olitte kyllä jäljessä jopa EU-keskiarvoa ajatellen, koska VKT per capita on varsin paljon alle keskiarvon mikähän tähän on mahdollisesti avainsyynä ja kuinka tärkeä äh, rooli tähän on teidän alueenne vaikutus? Tämä on todella huolestuttava kysymys parlamentissa. Sitten äh, verosuunnitelma on tästä haluan onnitella, ei ole vaikea saada näissä oloissa budjettia kuriin, mutta voi myös näitä tulevina vuosina suunnittelette sitä, että laajennatte rakenteellista että Eikö tämä huolsta teitä? Sitten niin kuin muutkin kollegat, meitä kiinnostaisi kuulla, miten olette edistyneet tämän lain joka liittyy euron ja Sveitsin frangin suhteisiin. For, uh, for your question starting with the GDP, uh, yeah, after... Kiitoksia, mitä tulee BKT, niin vuonna 2016 luku oli 2,9 ja nyt se on 3,2 prosenttia ennusteena ja olen kyllä ylpeä voidessani sanoa, että me olemme aika lailla samalla linjoilla komission kanssa ja ottaen huomioon eri rahoituslaitosten analyysien mukaan. IMF tai paikalliset analyytikot ovat samaa mieltä. Komissio ennustaa kasvun olevan 3,1 prosenttia. Mutta kuten sanoin jo alustuspuheenvuorossa, niin BKT laski hyvin pitkään, myöskin BKT per capita muiden maassa, niin meidän prioriteettinamme on kasvun aikaansaaminen – ja alijäämästä irtaantuminen ja pääsy sille polulle, että me olemme muiden kanssa vastaavalaisessa tilanteessa. Olen myöskin ylpeä voidessani sanoa, että komissio viimeisimmässä ennusteessaan totesi, että Kroatio kuuluu niiden maiden ryhmään, joissa lukuja, kasvuennusteita jouduttiin korjaamaan ylöspäin ja se on selkeä osoitus siitä, että nyt on tunnustettu laajalti niitä toimenpiteitä ja välineitä, joita maamme aikoo käyttää. Mitä tulee finanssipoliittiseen suunnitelmaan, niin olette kyllä aivan oikeassa sanoessanne tästä rakenteellisesta alijäämästä ja tilanteesta, mutta muistutettakoon, että meidän täytyy huomioida – sekä vuosi 2016 ja 2017. Vuosi 2016 näytti olevan huomattavan paljon ennusteita parempi ja rakenteelliset muutokset menivät paljon pidemmälle kuin mitä komissio ja parlamentti osasivat olettaa tai jopa pidemmälle mentiin kuin mitä me osasimme olettaa. Kun valmisteltiin sinä aikana 2017 budjettia, niin silloin tilanne osoitti vielä kasvuluvun olevan noin 2,6-2,7 ja että finanssipoliittinen asema paranisi, mutta mitä tulee vuoden 2016 lukui, lopullisiin lukuihin, niin tilanne näyttää erittäin hyvältä, mutta mitä tulee vuoteen 2017, niin sanottakoon suoraan, että me jatkamme saman strategisen suunnitelman tiellä velkataakan leikkaamiseksi. Eli kaiken A ja O liittyy budjetin menopuoleen. Sillä saralla meidän täytyy toimia hyvin tarkasti, eli varoja käyttää rationaalisesti ja käyttää ylijäämää juuri velan leikkaamiseen. Nyt vasta eletään vuoden 2017 alku kuukausia. Tässä on suuria haasteita edessämme, mutta nytkin voin jo sanoa, että tarkoituksenamme olisi finanssipoliittisen tilanteen parantaminen jo tämänkin vuoden aikana. Mitä tulee tähän Sveitsin frangikysymykseen, niin me käymme avoimessa hengessä keskustelua komission kanssa. Ennen kesätaukoa meiltä odotetaan perustuslakituomioistuimen päätöstä asiassa, joten vuoropuhelu jatkuu. Ymmärrämme toki mihin komissio vetoaa täytäntöönpanosta puhuttaessa ja lainsäädännön soveltamiseen liittyen. Yli 94 prosenttia velkojista, jotka käyttivät Sveitsin frangia, niin muuttivat velkansa euromääräiseksi. Eli tilanne muuttui aivan täysin, joten on hyvin epätodennäköistä, että siirtyisimme vanhaan malliin. Mutta me toimimme hyvin aktiivisesti. Olemme tiivissä yhteydessä Kroatian pankkisektoriin. Keskustelemme erinäisistä vaihtoehdoista varmistaaksemme, että ratkaisu on toimiva, sellainen, jonka kaikki voivat hyväksyä, vaarantamatta julkisen talouden tilaa, ja että joudutaisiin sellaiseen tilanteeseen, että asiasta jouduttaisiin välimiesmenettelyyn kautta hakemaan ratkaisua. Kiitoksia. Preparing the next question Kiitoksia. Sitten te tietenkin valmistaudutte seuraavaan kysymykseen. Me olemme uteliaita. Edustaja Coburn. Thank you, Mr. Chairman. Uh, mis- Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri mm, Marek, Kroatia tietenkin on EU-jäsenvaltio, mutta ei kuulu talous- ja rahaliittoon, EMUun. Rahapolitiikka Kroatiassa – käyttää omaa valuuttaa, joka on kuitenkin sidottu euroon. Aiko sitä kuitenkin ehkä hyväksyä euron valuutaksi vuodesta 19 eteenpäin. Mutta kun työttömyys on 11, yli 11 prosenttia, oikeastaan sama kuin Portugalissa, Italiassa ja Espanjassakin, nuorisotyöttömyys 40 prosenttia ja Espanja ja Kreikassa samantyyppistä. Kroatia on vähän samassa tilanteessa kuin eteläiset euromaat. EU-maat. Haluaako Kroatian hallitus todellakin liittyä talous- ja rahaliittoon, vaikka työttömyys on näin korkealla tasolla? Tämän seurauksena joudutaan hyväksymään, hyväksymään säästöohjelmat niin kuin Kreikassa oli tilanne, jos siirrytään euroon, kun ei voidaan sisäisesti devaluoida. Miten voitte pysyä kilpailukykyisenä emujärjestelmässä? Kaikkein tärkein asia tässä hyväksyisivät Kroatiassa tällaiset säästöohjelmat, ovatko he edes tietoisia, että tällaista on tulossa, koska katsokaa mitä on tapahtunut Kreikassa, mikä katastrofi todella surkea tilanne. Oletteko aivan varma, että tämä maassa teillä, onko tämä teidän etujenne mukaista, tietysti kun joudutaan vielä pelastustoimia esimerkiksi Italian kaltaisen maan kohdalla euroalueella? Kiitoksia kysymyksestänne. No, ehkä ihan lyhyesti sanoakseni, että myös tähän edelliseen, edelliseen kysymykseen liittyen minä sanoin, että tulemme varmasti analysoimaan eh, kustannustehokkuusanalyysin kautta eh, ja muiden analyysien kautta eh, euroon liittymisen hyviä ja huonoja puolia. Tämä on tärkeä elementti ei pelkästään päätöksentekijöille eh, Kroatiassa, vaan koko yhteiskunnalle ja kansalaisille, jotta ymmärretään mitä hyötyjä ja mitä mahdollisuuksia, uhkia ja haasteita on siinä, että otetaan käyttöön euro. Joten tällä hetkellä tämä on meidän virallinen lähestymistapamme ja tulevaisvina aikoina – Tulemme tietenkin seuraamaan kehitystä Kreikassa, Brexitiä ja kaikkia muita kehityssuuntauksia. Tällä tulee tietenkin olemaan myös vaikutuksensa päätöksentekoprosessiimme. Äh, kuitenkin nostitte esiin kaksi asiaa, joita haluaisin kommentoida. Yksi on työttömyys. Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, se on meille talouskehityksessämme kriittisin kohta ja hallituksellemme eh, vielä tärkeämpää kuin työttömyysasteen seuraaminen on työllisyysasteen seuraaminen, osallistumisasteen työmarkkinoille. Tämä on se osa-alue, johon haluamme erityisesti keskittyä. Kun puhuitte valuuttakurssista, eh, niin korostitte kilpailukykyä. Sen jälkeen kun kuna otettiin käyttöön 93-94 kansallispankkimme, eh, pitää, sillä on de jure eh, kelluva, vaihtota, kelluva valuuttakurssi, mutta de facto se on enemminkin sidottu euroon. Eli kunnan mm, pidetään tällaisena akkurina hintavakaudella viimeisen 25 vuoden ajan. Ja me seuraamme tätä trendiä aina välillä, keskustelemme sisäisesti siitä, että pitäisikö saada kilpailukyky aikaan valuutan nominaalisella inflaatiolla. Kuitenkin päädytään siihen, että se tehdään sisäisen deflaation kautta. Mainitsitte säästö ohjelman ja siihen liittyvät elementit. Vuonna 2016 aivan selvästi osoitimme, äh, millä tavoin vastuullisesti hallinnoidaan julkisia määrärahoja. Onnistuimme nominaalisesti äh, jäädyttämään menopuolen budjetissamme ensimmäistä kertaa historiassamme. Ja ensimmäistä kertaa historiassamme onnistuimme vähentämään äh, velan suhdetta BKT. Tämä on oikea malli julkisen talouden vakaudelle jatkossakin. Tämä on se osa-alue, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Katalin Ivan. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua romania. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä kaikesta edistyksestä, jota olette tehneet nyt näin lyhyessä ajassa taloudellisesti. Olemme iloisia kuullessamme tämän tietenkin äh, retorinen kysymys olisi, olisiko Kroatia onnistunut yhtä hyvin, jos se olisi kriisiaikana ollut euroalueella, koska monet välineet, joita valtiovarainministerillä oli äh, käytössään, niin niitä hänellä ei olisi ollut, jos hän olisi ollut euroalueen jäsen. Päätös liittyä euroalueeseen on enemminkin tekninen päätös äh, taloudellinen, äh, rahoituksellinen päätös, eikä missään tapauksessa poliittinen, kuten keskustelut joissain jäsenvaltioissa ovat, jotka haluavat euroon liittyä. Halusin kysyä EKPn mandaatista, riittääkö se, että EKP keskittyy ainoastaan inflaation euroalueella vai eikö olisi paljon tärkeämpää, että EKP keskittyisi enemmän siihen, että se torjuisi työttömyyttä ja edistäisi talouskasvua euroalueella. Nämä ovat kaksi tavoitetta, jotka Federal Reserve Yhdysvaltain keskuspankki on itselleen asettanut, mutta Euroopan keskuspankki ei. Thank you for uh, your question. Uh, Kiitokset näistä kysymyksistä. Niin totta puhuen ensimmäistä kertaa minua pyritään kommentoimaan EKPn politiikkaa ja lähestymistapaa yleensä. Minulta tiedustellaan kansallisen pankin politiikasta. Mutta vastauksena Kroatian kansallisiin pankkeihin liittyen voin sanoa, että viittaan tässä nyt ECBn kommentteihin valtiovarainministerinä ja ekonomistina toteaisin, että tavoitteen ei pitäisi keskittyä vain ainoastaan hintavakauteen. Se on toki tärkeä elementti, keskeinen väline rahapolitiikkaa toteutettaessa ja yhdessä finanssipoliittisen politiikan yhteydessä kannattaa katsoa myöskin taloudellista toimintaa ja työllisyyttä. Eli tämä liittyy jo kuultuun kysymykseen. Eli miten löydämme sellaiset poliittiset välineet, jotta nämä kaksi asiaa voidaan linkittää tuloksia aikaan saaden. Eli elintason parantamiseksi ja parantaen samalla työmarkkinoilla valitseva tilannetta. Meille se on erittäin tärkeä asia. Meillä on hyvät suhteet kansallispankkiin, mutta mitä vastuuseen tulee, niin kaikkea ei voida tehdä, mutta näillä rajallisinkin, rajallisillakin välineillä voidaan ottaa huomioon nämä eri tavoitteet ja tämä yleinen yhteinen tavoitteemme. Kiitoksia. Kiitos. Ivana Maletic. Kiitoksia Ivana Maletic. E, evo, ja bih pitala e, sad malo još konkretnije o jednom problemu koji se često... E, Konkreettisempi kysymys koskien tätä erityisaiheesta, joka on usein esillä eri mietinnöissä. Euroopan komissio jatkuvasti puhuu hallituksille tekee syvällisiä analyysiä, sitä suosituksia ja toteaa, että kaikkein tärkeintä on avata rahoituslähteet yrittäjille jotta voidaan uudistaa, ottaa käyttöön uutta teknologiaa, tehdä tutkimusta ja kehitystä, innovoida. Mutta kuitenkin tällaiset lainat Kroatiassa ovat vieläkin varsin rajallisia, ei ole paljonkaan tarjolla tällaisia nämä joistakin, jotakin mahdollisuuksia, mutta mitä tulee pieniin investointiin, varsin rajalliset määrät. Meidän rahoitussektorimme, joka on varsin vakaa, ei vieläkään ole riittävän avoin reaalitaloudelle. Ja yksi tärkeä syy on korkea järjestämättömien lainojen osuus ja määrä. Joten haluaisin tietää, minkälainen strategia teillä on tässä asiassa. So, uh, Vastaan englanniksi, niin kuin te sanoitte. Äh, NPL-lainojen määrä 2015 vuoden lopussa oli 16,7, vuoden 16 lopussa lopullakin aloimme saada tätä taakkaa alaspäin, määrä alaspäin, ja nyt ollaan noin 15 prosentissa kuitenkin verrattuna muihin EU-maihin. jos mitä tulee yrityspuolen lainoihin, niin sanoisin, että näitä järjestämättömiä lainoja on paljon. Ja nyt pyritään sitten hallinnoimaan tätä velkakantaa. Yksi tärkeä asia esille verotusuudistuksen kohdalla, missä otamme säädöksiä yritysverospohjasta, jossa pyritään kannustamaan pankkeja ja rahoitussektoria toimimaan aktiivisemmin ja hallinnoimaan näitä järjestämättömiä lainoja, jotta ei vain vapautettaisi lisää likviditeettiä, äh, rahoitusmahdollisuuksia, vaan kaiken kaikkiaan uudelleen suunnattaisiin äh, toiminta npa kysymystä muualle. Kroatiassa on tällä hetkellä talousta kasvua, mutta luotonanto on paljon heikompaa kuin BKTn kasvu. Samanaikaisesti pankkisektorissamme tämä on vieläkin tällainen määräävä tekijä. Siellä vakavaraisuussuhde on yleensä vain 20 prosenttia. Meidän pankkimme ovat todella maksuvalmiita. Meillä on pankkien välinen lainanantomarkkinat toimivat hyvin. Jopa 5 prosenttia BKT on sen osuus. Tämä on suuri likviditeetin määrä. Samanaikaisesti me olemme varsin vahtentahtoisia lainaamaan toisaalta sen takia, että puuttuu kysyntää, sopivia projekteja, mutta samanaikaisesti ei haluta antaa lainaa, koska on varsin vähän riskihalukkuutta, jotta voidaan sitten kannustaa aktiivisen suhtautumisen järjestettömien lainojen kohdalla, niin uskomme, että tässä pitää muuttaa toimintaa aivan erityisesti, mm, jos palaan jälleen näihin EU-tukiin rahoitukseen, joka on rahoituksen päälähde toiminnassa, jonka tekin otettiin esille, tutkimus, kehitys, koulutus, tiedehankkeet ja niin edelleen niitä pitäisi täydentää rahoitussektorin varoilla, jotta voidaan luoda riittävä rahoitusaste. Kokonaistoimintaa ajatellen sitten vielä yksi asia. Yksi avainhaasteista meille toiminnan tehostamisessa on yritystemme vähäinen oman pääoman määrä ja tästä, näin ollen meidän pitää vahvistaa luottonantotoimintaa rahoitusjärjestelmässä, mutta samanaikaisesti pitää vahvistaa yritysten oman pääoman määrää, koska on ilmeistä, että taantumasta johtuen tämä no, tulee varsin pitkän, niin tämän takia yritystemme pääomitus on varsin heikoissa kantimissa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Wolf. Kiitoksia, edustaja Wolf. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri. Oli erittäin hyödyllistä äh, kuulla, kuinka myönteisiä olette kasvun suhteen maassa. Minulla on kolme kysymystä, mutta vaikutti siltä, että herra Coburn on onnistunut esittää kysymyksiä, jotka liittyvät äh, äh, köyhyyteen ja työttömyyteen Kroatiassa. Ensimmäinen kysymykseni on se, että vaikka teillä on 11,4 prosenttia työttömyys, nuorisotyöttömyys 40 prosenttia, köyhyysaste on hyvin suuri, niin sanotte, että olette saavuttaneet huomattavaa kasvua viime vuonna. Ja tämä johtuu esimerkiksi rakentamisen lisäämisestä, ja 18-20 prosentin lisäystä matkailussa. Ensimmäinen kysymys, eikö tämä ole hiukan harhaanjohtava? Olisiko oikein sanoa, että kasvu erityisesti suhteessa BKT ovat johtuneet kahdesta muusta aspektista, joita ette maininneet puheessanne, nimittäin eh, ensimmäinen Maailmanpankin luvuista eh, käy tämä ilmi, että Maailmanpankin, IMFn ja EUn eh, määrärahojen lisäys on noin 5-10 prosenttia eh, maanne BKTstä. Tällainen tulotaso maalle on erittäin tärkeä ja se eh, on myös 47 prosenttia KTLstäni. Ja lisäksi ähm, olette myyneet maatanne enemmän kuin koskaan tähän mennessä rakennustoimintaa esimerkiksi. Ja kaikki nämä, kummatkin nämä asiat olivat juuri sama skenaario kuin mitä Kreikalla oli ennen kuin se liittyi euroalueeseen. Ja sitten mainitsitte Brexit, joten minusta tuntuu, että minunkin täytyy se mainita. Kun katsotte talouttanne pitkällä aikavälillä, niin näette, että on ulkoisia aspekteja, jotka vaikuttavat alhaiseen kasvuun ja väestön vähenemiseen. Tämä tulee iskemään maahanne. Yksi asia, joka tulee iskemään maahanne, on, tulee olemaan Brexit. Onko hallituksenne valmistellut vaikutusten arviointia BKTn tasosta, tuonnista ja viennistä liittyen matkailuun? Mitä voisi tapahtua, jos EU-määrärahat vähenevät tämän takia? Oletteko lähettäneet tällaisen vaikutusten analyysin, ei nyt välttämättä euroryhmälle, mutta kenelle tahansa Euroopan komissiossa. Paljon kiitoksia. Sanottakoon, että en voi olla aivan täysin samaa mieltä kanssanne, varsinkin mitä tulee PKT Mitä tulee kotimaisen kysyntään, niin siltä pohjaltahan BKT-arvot lähtivät viime vuonna kasvuun. Toki siihen liittyy tekijöitä, jotka ovat niin sanottuja ulkoisia. Me olemme hyötyneet varsinkin alhaisesta hintatasosta, varsinkin öljyn osalta ja muiden rakanneiden osalta. Mutta lisäksi on olemassa muitakin ulkoisia tekijöitä, jotka edesauttavat tilanteen kehittymistä. Mutta yhtä lailla täytyy muistaa tämä vastustuskyky eri talouden osa-alueilla. Viittasitte muun muassa matkailuun. Matkailu on tietenkin ala, kuten jo sanoin, sen osuus on 18-20 prosenttia BKTstä. No matkailuun luku, tunnuslukuja on aika lailla vaikea selvittää, mutta se näyttäisi olevan aika lailla vastustuskykyinen ala, varsinkin kun katsotaan, minkälaisia ongelmia muilla Välimeren alueen mailla on. Eli tähän liittyy geopoliittisiakin seikkoja. Mutta jos puhutaan matkailusta, niin varsinkin hotellialalla keskeiset kansalliset ja kansainväliset yritykset, olemassa olevat ja uudet yritykset ovat niitä, jotka todellakin vahvasti investoivat, varsinkin hotellipuolella. Ja tähän liittyy juuri tämä mainitsemanne omaisuuserien myyminen. Hallituksella on lukuisia hotelliketjuja omistuksessaan, varsinkin rannikos, rannikkoalueella. Ei ainoastaan siitä syystä, että me haluamme hallinnoida näitä yrityksiä ja hotelleja, vaan siitäkin syystä, että kun yrittäjät ovat vaihtuneet tuon tuosta, niin se on johtanut velkataakan kasvuun. Ja hallitus päätti, että nämä yritykset kannattaa ottaa haltuun. Yrityksiä, näitä hotelleja ei johdettu järkevällä tavalla, joten me yritimme löytää strategisia kumppaneita. Ja tähän viittasin puhumalla valtionomaisuuden aktivoinnista puhuttaessa. Eli näin voidaan parantaa tilannetta, sillä Tietenkin meidän täytyy katsoa myöskin näitä strategisia investoijia, jotka tuovat uutta pääomaa, rahaa, työllistävät henkilöitä ja parantavat koko hotellialan tilannetta. Ei ainoastaan kyseisen hotellin, vaan koko mikroalueen tilannetta. Eli tästä syystä johtuen me olemme panostaneet juuri tämän tyyppiseen toimintaan omaisuutta myytäessä. tarkoituksena vähentää julkista velkataakkaa ja päästä kasvun tielle. Mitä taas Brexitiin tulee, niin tietenkin tarkkaan seuraamme tilanteen kehittymistä Britten saarilla, mutta ei ainoastaan yhdistetyssä kuningaskuntaan ja EU-hun liitteen, vaan katsotaan myöskin, että minkälaisia suoria välillisiä vaikutuksia tällä on. Kun puhutaan Brexitistä, niin silloin tietenkin vietiä ja tuontiin liittyviä vaikutteita, mutta tietän, että myöskin sen, että Kroatia kuuluu siihen maaryhmään, joka, jolla on ollut aika lailla pieniä yhteyksiä, suoria yhteyksiä UK hon, Mutta viime aikoina turistien määrä Brittien saarilta on kasvanut ja se on tietenkin hyvä asia. Vaikkakin Brexitillä on omat vaikutuksensa, joita emme vielä tiedä, niin silti tämän tyyppinen matkustusinto saattaa laantua, joten nämä vaikutukset ovat vähäiset, mutta epäsuorat vaikutukset pääomamarkkinoiden kautta ovat sellaisia, joita täytyy vielä tarkkailla ja olemme kyllä tietoisia näistäkin vaikutuksista. Kiitoksia. Kiitoksia, Pervanche Beres. Merci, euh, monsieur le Kiitoksia, ministeri. Otitte esille Brexitin johtajat tärkeimmät EU-johtajat ovat tullut, tulleet nyt Roomasta ja he juhlivat siellä 27 jäsenen kesken. Tässä kollega Ivan kysyi teidän mahdollista euroon liittymistänne. Tämä on yksi asia, joka täällä jakaa 27 jäsenvaltoja. Pitäisikö asia nähdä 27 jäsenen kysymyksenä vai pitäisikö edetä myös euroasioissa? Roman lausumassa, julkislausumassa on kommentteja. Täytyy vahvistaa yhtenäisvaluuttaa ja viedä talous- ja rahaliitto loppuun valmiiksi. Ecofinissa, miten näette nämä tulevat vaiheet ja mis, mi, missä olosuhteissa mielestänne voisimme rinnakkain hoitaa sekä Brexitiä, Brexit-neuvotteluita, että talous- ja rahaliiton mm, loppuun viemisestä tuntuu todella välttämätöntä. On sitten yhtenäisvaluutan jäsen tai ei. Uh, yeah, you are right, obviously, at Olet tietysti oikeassa ECOFIN kokouksissa. Me perustamme syvällisesti keskustelemme ei vain Brexitistä, vaan myös todellakin talousrahaliiton loppuun viemisestä, kolmannesta pilarista. Sehän on tavallaan jo paikallaan. Talletussuojajärjestelmä. Näitä käsittelemme kokouksissamme varsin perustavanlaatuisesti erityisesti euromaissa tällä hetkellä. EU, Kroatia ei osallistu näihin neuvotteluihin ja keskusteluihin, mutta saa kuitenkin tar- tai tarvittavan tiedon ja on ajan tasalla uusista kehityksistä näissä kysymyksissä. Luonnollisesti me odotamme virallista neuvotteluiden alkua niiden pitäisi alkaa siis varsin pian ja sitten yhdessä äh, sopivan aloituskohdan kanssa meillä on parempi selkeys ja näkyvyys seuraavista vaiheista. Nyt kuitenkin paljonkin haasteita on edessä ja vastaamattomia kysymyksiä tässä vaiheessa, ja niihin pitää piankin tarttua jotta voidaan paremmin perustella niitä kysymyksiä, joista puhuitte. Match. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää valtiovarainministeriä ja onnitella häntä myös. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen, hedelmällinen keskustelu, joten toivotamme kaikkia hyvää seuraavalle vaiheelle komission kanssa. Äh, siirtyminen pois liiallisen alijäämän menettelystä toivottavasti ja äh, arvostamme myös sitoumusta maakohtaisten suositusten täytäntöönpanossa, joten olemme varmoja siitä, että tämä on vain yksi e, ensimmäinen äh, mielipiteen vaihto teidän hallituksen ja tämän valiokunnan välillä. Kiitoksia oikein paljon. I'm passing the chair. No niin, nyt annan puheenjohtajan ujan Markus Ferberille. Yeah, dear colleagues, we come. No niin, hyvät kollegat, menemme nyt esityslistan kohtaan kuusi joka on ehdotus neuvoston direktiivin äh, uudistamiseksi kirjoihin sekä sanomalehtiin ja aikakauslehtiin sovellettavat arvonlisäverokannat. Ja minulla on ilo antaa puheenvuoro esittelijällemme. Hän on Tom van den Candelare. Um, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä istun täällä. Niin Komissio on haluaa korjata tilannetta, jossa jäsenvaltiot voivat laskea alviastetta huomattavassa määrin julkaisuun liittyen, mutta digitaalisten tuotteiden osalta sitä ei voida käyttää. Tämä ehdotushan aikanaan yritti päästä siihen tilanteeseen, että verokantaa voidaan laskea – ja välttääkseen, että joudutaan käyttämään eri verokantoja, mutta nyt ei tämä enää vastaa nykyistä tilannetta. Tilanne on siis muuttunut huomattavassa määrin. Digitaalisia ja paperijulkaisuja käsitellään eri tavalla ja lainsäädäntötekstit ovat eri maissa kaikkea muuta kuin toimimattomia. Saksa, Puola, Ranska ja muissa näin on. Ja kuten me tiedämme, niin asia on johtanut myöskin useisiin oikeusjuttuihin. Ja olemme sitä mieltä, että komission ehdotus on tasapainoinen ja antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden käyttää alennettua tai hyvin vahvasti alennettua kantaa. Eli kukaan ei kuitenkaan ole velvoitettu toimimaan näin. Tätä on odotettu pitkään, niin tämä pitää ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ja tästäpä syystä olenkin komission kanssa samaa mieltä, että tätä ei linkitetä hankaliin ALV-pakettiin neuvotteluihin. Tämä kuuluu kuitenkin läheisesti digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan, joka hyväksyttiin 2016, eli pitää ottaa huomioon digitaalisen talouden tämänhetkiset vaatimukset. Ja tästäkin syystä olen pyytänyt, että aikataulu olisi erittäin tiukka. Me olemme useampaan otteeseen pyytäneet, että tähän asiaan paneudutaan, joten toivon, että mahdollisimman nopeasti saisimme yhteisen kannan aikaiseksi. Tämä olisi viesti myöskin neuvoston suuntaan, että sielläkin pitäisi ripeästi toimia ja että vältytään, että tästä, tätä asiaa käytetään neuvottelun valttina muista lainsäädäntöhankkeista keskusteltaessa. Tämä tarjoaa riittävästi joustavuutta, jotta kaikkien huolenaiheet huomioidaan, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että lopullinen ALV-järjestelmä, siinä pitäisi ottaa huomioon riittävä joustavuus ja koordinoinnin tarvi sisämarkkinoilla. Lopuksi todettakoon, että mielenkiinnolla jään odottamaan juohea yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa. Kiitokset sinulle Tom ja nyt varjoesittelyiden puheenvuoroihin. STTn puheenvuoro ensimmäisenä, olkaapas hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijää. Enpä usko, että paljon on tässä lisättävä Tämä ehdotus on hyödyllinen, tervetullut. Ei ole loogista, että maat, jotka soveltavat äh, kirjojen kohdalla alempaa äh, alvia, siis järkevää, että eikö samaa prosenttia voitaisiin soveltaa sähköisiin julkaisuihinkin. Joten tämä ajatus nyt korjaa tilannetta eikä todellakaan tule yhtään liian aikaisin digitaalisuuteen ajatellen, että keskitytään todellakin eh, sisältöön. Ja myös määritelmä, jonka komissio ehdottaa sähköistä julkaisusta, on riittävän laaja, jotta ei jarruteta innovointia. Tässä asiassa kuitenkin tehdään ero eri julkaisun välillä, onko se sitten videosta tai musiikista. Tuen tätä ehdotusta ja jaan esittelijän huolen siitä, että pitää edetä nopeasti eikä sotkea tätä keskustelua VT, VT-stä kirja arvonlisäveroon, nyt kun noudatetaan tätä ehdotusta vuoden loppuun mennessä, kun puhutaan yleensä arvonlisäverosta. Pitäisi toimia nopeasti varsinkin, kun tässä todellakin noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, koska mikään maa ei joudu toimimaan tällä tavalla, mutta annetaan tällainen mahdollisuus sopeuttaa arvonlisäveroastetta, jos maa näin haluaa. Ja jos kirjojen kohdalla sovelletaan alennettua veroa, toimitaan nopeasti. Kiitoksia oikein paljon. En näe ketään ECRstä täällä. Nyt näen yhden ECRstä, mutta ne ei jo puhua. Selvä. Sitten menemme liberaaleihin. Cora van Nevenhausen. Uh, um, Kiitoksia puheenjohtaja. No, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tämä on ehdotus, jota uh, olemme uh, esittäneet, kirjoittaneet hyvin paljon kirjeitä, useat kollegani myös, ja olen iloinen siitä, että meillä on hyvä ehdotus komissiolta. Emme voi selittää tätä enää kansalaisille eroa digitaalisten kirjeen ja paperikirjeen painotuotteiden välillä. Mm. Joten toivottavasti tämä menee nopeasti eteenpäin myös neuvostossa niin, että voimme edetä ja haluaisin kiittää esittelijää ja onnitella häntä hyvästä mietinnöstä. Miksi näin? Koska olen sitä mieltä, että on erittäin eh, tärkeää, että hän vältti eh, houkutuksen lisätä tähän kaikenlaisia ehdotuksia ja tarkistuksia, eh, jotka eivät niinkään liity tämän asian aiheeseen. Hän piti kiinni aiheesta. Se on hyvä asia ja toivottavasti saamme tämän asian käsiteltyä oikein nopeasti. Kiitoksia. Kiitos Kora. Sitten Guesta. Paloma Lopes Vermejo, hän ei ole täällä vielä, kukaan muukaan Guesta. Ei halua puheenvuoron. Sitten vihreät. Moliskot Keito on paikalla. President. Paljon kiitos herra puheenjohtaja. Valitettavasti minäkään en voi löytää mitään huomautettavaa tähän liittyen. Eli tämä näyttää järkevältä ehdotukselta ja me olemme valmiita tukemaan komission ehdotusta ja esittelijän tarkistuksia. Tämä on selvä asia, että kirja on kirja ja lehti on lehti, riippumatta siitä, onko se paperilla vai digitaalisessa muodossa tarjolla, joten joustavuutta tarvitaan jäsenvaltiotasolla ALV-kantaan liittyen. Alvista puhutaessa paperi, että sähköisiä versioita tulisi käsitellä samalla tavalla. Tämä on kiistaton fakta, joten eiköhän tämä asia mene helposti läpi. Mielenkiintoista oli keskustella julkaisutalojen kanssa. Sillä keskustelut osoittivat, että suuri ongelma ei liity niinkään rahoitukselliseen puoleen. Me havaitsimme, että me tarvitsemme sanomalehtiä, koska rahoitusjärjestelmät eivät toimi tällä hetkellä riittävän hyvin. Olen Koran kanssa samaa mieltä. Asia ei saada kuntoon tällä mietinnöllä, mutta ehkäpä myöhemmässä vaiheessa tätä voitaisiin vielä käsitellä. Journalisteilla on erittäin tärkeä rooli eipä tästä oikein löydä mitään negatiivista huomautettavaa, sillä olen esittelen kanssa aivan täysin samalla linjalla. Kiitoksia. Uh, from Kiitoksia. En näe Barbara Kappelia ENFstä täältä. En näe ketään kollega, joka pyytää puheenvuoron, mutta näen, että komissio on paikalla ja haluaisin Donato Raponi yksikön päällikön tuota tervetulleeksi. Haluatteko sanoa jotain? Kiitos puheenjohtaja. Ei, ei minulla ole mitään lisättävää. Mielestäni parlamentin kanta menee saman suuntaan kuin komission, joten me odotamme, että pääsemme yhteisymmärrykseen neuvostossa niin pian kuin mahdollista, vaikkei se ehkä niin itsestään selvää tässä vaiheessa ole, kun yksimielisyyttä vaaditaan. Kiitoksia oikein paljon. Haluaako esittelijä lisätä jotain vielä? Remember this day. Pidettäköön tätä päivää todellisen yhtenäisyyden päivänä? <laughs> No, to be honest. Uh... No, äh, rehellisesti sanottuna verotuskysymyksissä meillä on helpompi saada aikaan yksimielisyys kuin neuvostossa. Mutta kiitoksia tästä tarkistusten jälkeen. Määräaika on 4. huhtikuuta kello 17 iltapäivällä. Tarkistuksia käsitellään 3. toukokuuta ja äänestys toimitetaan myös 3. toukokuuta niin, että se sitä voidaan äänestää toukokuun toisessa täysistunnossa ja sitten toivottavasti olemme Ekofinin kanssa samassa aikataulussa. Hyvä, sitten menemme esityslistan kohtaan seitsemän verokohtelun eroavuudet äh, kolmansien maiden kanssa. Ja esittelijämme tässä on Ulle Ludvigsson. Ulle, teillä on puheenvuoro. Tack så mycket, ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja jos haluamme vähentää mahdollisuuksia tar- verosuunnittelussa huomattavalla tavalla, niin kun ja pitää ottaa huomioon monenlaisia verorakenteita ja pitää varmistaa, että monikansat yritykset, jotka toimivat rajat ylittävällä tavalla, EUn sisällä ja ulkopuolella maksavat kuitenkin omat veronsa euron verokohtelun eromat, käytetään, niin pyritään vain vähentämään yritysverotaso. Tämä nähty Apple-tapauksessa ja McDonald's-tapauksessa myös tällaiset järjestelyt tarkoituksena on siis vain vähentää yritysten veroja ja tämä johtaa siihen, että EUn yritysvero kanta kärsii. Tarvitaan tehokkaita sääntöjä niin, että monet verokohtelun eroavaisuusjärjestelyt voidaan ottaa huomioon uudessa lainsäädännössä. Tämän takia komission aloite ja neuvoston sopimus verotuksen e- verokohtainen erovaisuuksista tulee vähentämään veronkiertoja ja verovilppimahdollisuuksia. Komission ehdotus kattaa verokohtelun eroavaisuuksia ja tarkastellaan ö, toimipaikkoja. Apple-tapaus osoittaa, että tiukkoja sääntöjä tarvitaan niin, että yritykset, joilla on paras mahdollinen vaikuttaa yhteiseen hyvään, myös näin tekevät verotuksen kautta. Sitten kun tarkastellaan operatiivisia sääntöjä, kohdassa 9 minä ehdottaisin selkeää määritelmää pysyvästä toimintapaikasta, jota ei ota huomioon. Tämä kattaa tapaukset, joissa eroavia kohteluita syntyy, koska on pysyvä toimipaikka, joka ei olekaan katettu kuulukaan tähän johtuen lainsäädäntö, jota käytetään siinä maassa, jossa harlike toimii. Näin voi syntyä joka kaksinaisia vähennyksiä ilman, että tämä otetaan mukaan verotuspohjaan jos pysyvää toimipaikkaa ei oteta huomioon, silloin jäsenvaltiot, joissa verovelvollinen sijaitsee, hänen pitäisi ottaa tulonsa tähän mukaan, jotka muuten kuuluisivat yhteisverotuksen tasolle. Näissä aputapauksissa ei maksettu veroa minnekään, joten kaksinaiset verotusjärjestelmät maiden kesken, niiden, siinä ei tosiaan vain välttää kaksinkertaista verotusta, vaan kaksinkertaista verottamattomuutta. Todistustaakan pitäisi kuulua ei viranomaisille, vaan näiden järjestelyiden laatioille. Mutta silloin kun vero, erokohtelu, eroavaisuuksia syntyy verotuksessa, niin veroviranomaisen pitäisi puuttua asiaan. Olen vakuuttunut siitä, että näin voitaisiin saada aikaan enemmänkin kuin suljettaisiin porsaanreikiä verojärjestelmien kesken, jäsenvaltioiden ja kolmisen maiden kesken. Kom- lyhyessä ajassa neuvostoliitoksen mukaisesti voidaan tehdä poikkeuksia pankeille, ja pankkeille, jotka ovat järjestelmän kannalta tärkeitä ja haluavat lisätä pääomaansa, pääomatasoaan. Tämä on vähemmän kuin ihanteellinen ehdotus, mutta kuitenkin komission ehdotus on tärkeä osa tätä palapeliä, kun pyritään kiertä, välttämään verokiertoa ja vilppiä. Haluaisin nyt kääntyä varjoesittelyiden ja muiden puolen, jotka ovat mukana tässä työssä. Tämä on ollut todella hyvää yhteistyötä teidän kanssanne ja minä toivon, että me voimme hyväksyä tämän, tänään kompromissimme niin, että voimme hyväksyä asian huhtikuun lopussa täysistunnossa. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Nyt annan varjoesittäjille puheenvuoron EPPstä Sirpa Pietikäinen. Ole hyvä. First of all, I would like to thank our rapporteur. Alkuun kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille erinomaista yhteistyöstä. Tässä huomioidaan jo tehty työ täällä parlamentissa. Me olemme aika lailla samoilla linjoilla. Eli sitä mieltä, että lainsäädännön pitää olla kattava. Siinä pitäisi huomioida ne kysymykset, jotka jäivät vielä vailla vastausta komission ehdotuksessa. Eli näin voitaisiin taistella veronkiertoa vastaan. Minä uskon, että meillä on nyt tasapainoinen kompromissi pöydällä ja sen voimme hyväksyä. Thank you very much and for ECR it's Pirko. Kiitoksia oikein paljon ECRstä Pirkko Ruohonen Lerner. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen ehdotus direktiiviksi verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa on tervetullutta jatkoa EUn asiaa koskevan lähestymistavan ulottamiseksi koskemaan myös kolmansia maita. Kiitän esittelijä Ludvigsonia ja kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän tärkeään työhön Meillä kaikilla näyttää olevan samankaltainen, ellei peräti sama päämäärä, eli poistaa asiaan liittyvät veronkiertämisen porsaanreijät lainsäädännöstä. Meidän käsityksemme siitä, miten se parhaiten toteutetaan, sen sijaan vaihtelee jonkin verran. Joidenkin mielestä on syytä listata kaikki mahdolliset tilanteet, jotka voivat tulla kysymykseen. Toisten mielestä taas on syytä käyttää yleistävämpää kieltä, jotta voidaan estää myös ne tulevat porsaanreijät, <clears throat> jotka haetaan tiukan listan mukaan laaditulla lainsäädännöllä. Koska meillä on yhtenäiset tavoitteet, uskon, että pääsemme sopimukseen ehdotuksesta ja voimme antaa sen eteenpäin käsiteltäväksi suhteellisen pian. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Sitten liberaaleista Nils, Nils Turras. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja kiitos Ulle Ludvigson erittäin hyvästä yhteistyöstä aivan alusta lähtien ja kiitos hyvästä tuloksesta. Ei ole varmaan liioiteltua sanoa, että tämä oli erittäin tekninen asia, mutta kuten tiedämme, ongelmat piilevät yksityiskohdissa. Myös tässä tapauksessa oli paljon äh, ongelmia näissä yksityiskohdissa. Halusin tehdä joitakin äh, tarkistuksia, jotta rohkaisin Ulle olemaan vieläkin rohkeampi. Äh, ja haluan kiittää häntä siitä, että hän otti kaikki tarkistukseni huomioon, että olen erittäin tyytyväinen ja uskon, että olemme tehneet hyvää työtä ja olemme oikein tyytyväisiä tulokseen. Joten ei minulla oikeastaan ole paljon enempää sanottavaa, kun minua on näin hyvin kohdeltu, niin minun on pakko äänestää tämän puolesta. Ja toivon, että onnistumme ainakin joitain lakeja parantamaan, kun tämä pannaan täytäntöön, niin olemme poistaneet joitakin mahdollisuuksia onnistua veron välttämisessä ja tämä on hyvä asia. Jos luitte Oxfamin raportin tältä aamulta, niin näette mitä pankkimaailmassa tapahtuu, niin voidaan sanoa, että ainakin Ulle on yrittänyt tehdä tästä heille tulevaisuudessa vähän vaikeampaa. Kiitoksia. En näe täällä ketään Guesta. Sitten vihreät. Eva Jolin korva, moliskot, keito. Moli vielä kerran. Speaking on behalf of Eva niin, minä puhun täällä Iva Solin puolesta. Hänkin haluaa kiittää kollega ja hänen tekemästään työstä asian tiimoilta ja erinomaisesta yhteistyöstä. Kollega on myöskin tyytyväinen siihen, että tarkistuksemme on huomioitu ja me voimme hyväksyä kaikki esittelijän tekemät ehdotukset. Tämä on tärkeä teksti taistelussa verovälttelyä vastaan, ottaen huomioon direktiivi, joka hyväksyttiin viime vuonna. Mutta tämä on vasta yksi askel pitkällä matkalla ja meidän täytyy varmistaa, että muillakin veroaloilla, kuten mm, maakohtaisten kertomusten käsittelyn yhteydessä on sanottu, niin yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja tiimoilta täytyy päästä eteenpäin. Ja Oxfamissa, Oxfamin raportissa kerrotaan, miten pankit ovat tähän asti vältelleet verojen maksua siirtämällä rahaa veroparatiisiin. Mitä tähän asiakirjaan tulee ja näihin eroavaisuuksiin, niin meidän täytyy arvioida ehdotuksen vaikutuksia kolmen vuoden päästä sen jälkeen, kun täytäntöönpano on alkanut, varmistaksemme, että välineet ovat tehokkaita tai tarkastellaksemme, minkälaisia uusia porsasreki on syntynyt tekstin korjaamiseksi. Tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan ja kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille erinomaisesta yhteistyöstä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Katson. Niin, niin. Täällä ei ole ketään muuta, joka pyytää puheenvuoroa. Komissio ei halua. Ei, komissio ei halua puheenvuoroa. No sitten Ulle, äh, voitte vetää yhteen tämän keskustelun. Ja, det blir inte så lång sammanfattning. Utan som sagt jag vill tacka för... En jatka pitkäänkään tästä. Haluan vain kiittää kaikkia todella hyvästä yhteistyöstä varjostelijoiden kesken. Me toimme hyvin yhteen ja se onkin tärkeää. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin. Lainsäädännössä jatkuvasti meidän pitää yrittää pysyä kehityksen tasolla ja tietysti estää tietynlaista toimintaa. Olen tehnyt monta vuotta yksityissektorilla työtä ja tiedän kyllä, että kaikki yrittävät vähentää omaa verotakkaansa. Siksi onkin niin tärkeää, että me seuraamme tätä asiaa valppaasti ja yritämme sopeuttaa lainsäädäntöä ottaen huomioon todellisuuden eri jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Äänestämme puolen tunnin päästä. Ja nyt menemme esityslistan kohtaan kahdeksan franchise-toiminta vähittäisalalla. Ja tässä esittelijämme on Doru Claudian Frunzulika, mutta en näe Frunzulikaa täällä. Tietääkö sosiaalidemokraattinen ryhmä, missä hän on? Hän on tulossa. Ja uskotteko, että tulossa tarkoittaa kahden minuutin taukoa vai No, odotetaan sosiaalidemokraatteja. Pidetään kahden minuutin tauko. We missed you. Kaipasimme teitä. Please take a seat. Olkaa hyvä, istutukaa. No niin, menemme nyt esityslistan kohtaan. Kahdeksan franchise-toiminta äh, vähittäisalalla ja meidän esittelijämme Doru Claudian Frunzulika. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Se oli erittäin hyvää. Franchisingilla on erittäin tärkeä rooli yhtenäismarkkinoiden saavuttamisessa ja vähittäisessä alan kehityksessä, mutta se ei saavuta potentiaaliaan Euroopan unionissa johtuen sääntelyympäristöstä valitettavasti. Harmonisoidun komission asetuksen 332 2010 soveltaminen Äh, vähentää tämän asetuksen vaikuttavuutta. Ja uskon, että tämä, kuten äh, muiden varjoesittelijöiden kanssa tehdyt kompromissit kattavat äh, suurimman osan tarkistuksista ja tämä on yhtenäinen lähestymistapa, jonka avulla voidaan parantaa franchisingia vähittäisalalla. On kaikki sitä mieltä, että komission asetus 330, jonka aikaisemmin mainitsin, sitä pitäisi soveltaa yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja johtuen tiedon puutteesta, mitä tulee sen täytäntöönpanoon, jäsenvaltioiden pitäisi luoda raportointimalli, valitusmalli ja myöskin muiden tärkeiden tietojen ilmoitusmenettely jonkun yhteyspisteen tai minkä tahansa muun välineen kautta, jotta voisin yksinkertaistaa tiedonkeruuprosessia markkinatilanteesta. Toisaalta, hyvät kollegat, komission pitäisi varmistaa sääntelyn kautta tasapainoi sen edustuksellisuuden äh, kahden franchising-osapuolen kanssa, jotta varmistettaisiin osapuolten eh, etujen edustaminen eurooppalaisessa eh, tuotantokehdoksessa pitää eh, varmistaa franchise edut EU-ssa ja kansallisella tasolla. Lisäksi on parannettava franchising-sopimusten normatiivista ympäristöä niin, että ne noudattavat työoikeutta ja luovat korkeataslaatuista palvelua. Erityisesti asetuksen täytäntöönpanon sääntöjä jäsenvaltioissa on uudistettava ja samanaikaisesti on tehtävä arvio markkinoiden haasteista, äh, kun otetaan huomioon sähköinen kaupankäynti ja digitalisaatio. Haluaisin äh, korostaa sitä, että Euroopan parlamentin pitäisi olla aktiivisesti mukana kaikessa äh, franchising-työssä, vähittäiskaupassa, mukaan lukien kun direktiiviä franchising-toiminnasta sovelletaan tai sopeutetaan, jotta saataisiin johdonmukaisempi sääntelypuitteisto aikaan. Ja lopuksi, tämä on kaikkein tärkeintä, kilpailukyvyn vaikutus. Meidän tulisi analysoida sitä jokaisessa jäsenvaltiossa arviointimekanismin kautta eurooppalaisessa kilpailuviranomaisten verkostossa, jotta voitaisiin varmistaa oikeudenmukainen kilpailu. Meidän markkinoidemme on saatava aikaan oikeudenmukainen kilpailu. Kiitoksia, odotan kovasti äh, teidän kommentteja ja pyydän anteeksi, äh, että tuli myöhässä. Tiesin, että minun piti puhua 17.50. Tulin suoraan lentokentältä. Pyydän kovasti anteeksi. Thank you very much and I give now the floor. Kiitoksia oikein paljon ja nyt annan varjoesittele puheenvuoron EPPstä Ildiko Kalbelts. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää herra Fransulikaa hänen erinomaista mietinnöstään. Niin lähtökohtamme olivat varsin lähellä toisemme siksi, ja meillä oli yhteinen tavoite. Halusimme purkaa esteitä ja tarttua yleensäkin esteisen kaupan tiellä. Sitten kompromissit ja tarkistukset pyrkivät juuri tähän suuntaan kaikki ja voimme nähdä, että franchise-sopimuksessa tarvitaan tiettyjä muutoksia ja olemme aika yhtenäisiä näissä kysymyksissä. Pyrimme samantyyppisiin muutoksiin. Meidän pitää ottaa huomioon myös kilpailupolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Yritykset kasvavat kansallisten rajojen yli ja siksi Tarvitsemme yhteistä aluetta, johon meidän pitää sopeuttaa sääntelyä. Haluaisin korostaa sanaa sopeuttaminen. Se ei välttämättä tarkoita uutta lainsäädäntöä sinällään, vaan pikemminkin meidän pitäisi parantaa sitä, miten tämänhetkinen lainsäädäntö toimii. Niin kuin esittelijä sanoi, kilpailulainsäädäntö Kilpailupolitiikka on todella tärkeää EU:ssa. Ja, ja siihen, tähän liittyy omat sääntönsä. Toisaalta sääntöjen vastaista toimintaa pitäisi estää edelleen. Tässä sisämarkkinoiden yhteydessä voi olla varma, ja tässä jäsenvaltioiden osastuminen on todella tärkeää täytäntöönpanon panossa kun sen täytäntöönpanon kohdalla pitäisi ottaa huomioon myös sisältö ja toimia oikea-aikaisesti. IMKO-valiokunta on keskustellut epäreiluista kaupallisista käytänteistä ja tämä näkyy varmasti myös kompromisseissa, koska meillä on jonkin verran porsaan aukkoja lainsäädännössä. Jotkut jäsenvaltiot ovat tunnustaneet, minkälaista vahinkoa on syntynyt epäreiluista toimintatavoista ja ovat ryhtyneet toimiin tai aikovat ryhtyä toimiin tarttuakseen tähän ongelmaan. Mutta toimenpiteet ovat varsin erilaisia ja on huomattaviakin eroja jäsenvaltioiden toiminnan kesken. Meidän pitää jotenkin saada kattavat puitteet tällekin asialle. Viime vuosina epäreilut kaupalliset toimet ovat tulleet vahvasti esille. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että puhumme varsin laajasta ilmiöstä ja tämän takia meidän pitää korostaa sitä, että päätöksentekijöiden täytyy ryhtyä toimiin. Mitä tulee sitten tekstirakenteeseen kompromissiin, olen tyytyväinen näihin. Samoin yhteistyö on ollut varsin hyvää ja olen aika toiveikas äänestyksen suhteen. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon ECR-ryhmästä Stanislav Osok. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Sprawozdawcy. Paljon kiitoksia. Herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä. Kyse on mietinnöstä, joka näyttää hienolta. Kyse on tärkeästä asiasta, eli franchising toiminnasta. Tiedämme hyvin, että markkinoita on analysoitava yksityiskohtaisesti ja katsottava haasteita, esimerkiksi kilpailu liittyviä lausekkeita ja sopimuslausekkeita. Silloin kun puhutaan komission vaikutusmahdollisuuksista vaikuttaa kahden toimijan liiketaloudellisiin suhteisiin, niin sen suhteen emme kaikki ole samalla linjalla, mutta Puola on sitä mieltä, että tältä osin tekstejä ei voida ehdo sop- tukea, sillä tämähän olisi eurooppalaisen kilpailulainsäädännön vastaista. G- ja O-kompromissiehdotuksia emme tästä syystä voi hyväksyä. Varsinkin kun katsotaan, minkälainen vaikutus tällä olisi franchise-toimintaan. Mielestämme ei ole mitään syytä tälle, sillä alallahan ei ole tämän tyyppisiä verotuksellisia ongelmia. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Liberaalit ovat kadonneet. Kue ei ole vielä tullut paikalle. Vihreät, korvaatko tänään kaikki? Molly, Michael ja Raimon olisi varjoesittelijänne. Valitettavasti en tiedä tästä, joten en voi korvata häntä. En näe ketään muuta kenestä, mistään muustakaan ryhmästä. Onko, onko kukaan muu kollega pyytänyt puheenvuoroa? Ei ole. Haluaako komissio puheenvuoron? Niin, olkaa hyvä. Lyhyesti. Uh, Chairman, thank you. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Me haluaisimme toistaa sen, mitä sanoit aikaisemmin. Suurimmat ongelmat franchisingissa eivät ole kilpailuongelmia e, muut, mielestämme, mutta olemme valmiita katsomaan eurooppalaisessa kilpailuverkostossa vastapuolten kanssa sitä, miten sääntöjä noudatetaan ja onko franchising-alalla jotain tiettyjä ongelmia. Emme ole vielä siitä kuulleet, mutta järjestämme tällaisen kokouksen ja otamme sen varmasti huomioon jo seuraavissa uudistuksissa, mutta uskomme, että yleisesti ottaen kyse on epäreilusta kaupankäynneistä, joka on kilpailulainsäädännön ulkopuolella. Kiitoksia ja sitten tämän keskustelun lopuksi annan puheenvuoron esittelijällemme Doru Claudia. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon voin vakuuttaa kaikille kollegoille, niin, että otan huomioon heidän kantansa. Mutta kaikkien keskustelujen jälkeen, joita olen käynyt ja kaikkien mielipitevaihdon jälkeen varjoesittelijöiden kanssa, niin meidän kantamme on selvä. Se on todellinen ja se on hyvä franchising-alalle Euroopan unionissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon äänestys päävaliokunnassa järjestetään 25 huhtikuuta. Meidän täytyy tehdä, järjestää äänestys sitä ennen ja me te, järjestämmekin sen heti saman tien. Ja koska meillä ei mitään muita asioita enää ole esityslistalla ja äänestysten on tarkoitus alkaa viittä yli kuusi, niin minä pidän tauon siihen asti, enkä pidäkään, koska Pervaans haluaa puheenvuoron. Koska on aikaa, niin haluaisin tässä vain mainita esittelijöiden ajoissa, mutta koska olemme aikataulusta edessä, niin tämän takia joudumme pahoittelemaan, että me olleet paikalla, kun haluaisitte jo aloittaa. Sitten äänestysajasta ehkä meidän pitäisi ehkä keskustella, alettaisinko kello kuudelta aina, mutta ainahan koordinaattoreissa päätettiin, että maanantaina, jotta jäsenet tehtivät tulemaan paikalle ja varmistan, että kaikki ovat paikalla, niin silloin pitäisi pitää kiinni tästä säännöstä, että maanantaina pitäisi äänestää kello kuusi. On vieläkin parempi, jos ei olisi ollenkaan äänestyksiä maanantaina. Mutta siksi me emme järjestäkään äänestyksiä nyt, vaan kello kuusi. Ja jos sinulla pervaansa on muita valituksia, niin koordinaattorin kokouksessa on tarpeeksi aikaa sitten ilmaista ne. No niin. Niin. Saksalainen puheenjohtaja tekee kaiken ajallaan.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

Dear colleagues, we can start. Kollegat, me voimme aloittaa äänestykset. Pyytäisin testaamaan äänestyskortit. Testiäänestys alkaa. Still three colleagues to vote. Four colleagues to vote. Vielä neljä ääntä antamatta. Yksi. Äänestys päättyy. Tai tämä testi, äänestys. Hyvä. oman mietintöni vuorossa Euroopan tilasto-ohjelmasta. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 6 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme tuloksen. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minun virheeni. En nähnyt teitä. Sitten seitsemän puolesta vastaan Tarkistamme seitsemän äänestys Vote is closed. Is. Päättyy hyväksytty. Kompromissi DA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi M Täytetty tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emplo 12 puolesta puolesta vastaan tarkistamme 12 tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16, 13 puolesta vastaan. Tarkistamme 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi. I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi EA suullinen tarkoitus mukaan lukien puolesta vastaan tyhjää hylätty, joten kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi 77 vedetty pois, kompromissi L. Tähän liittyy myös suullinen tarkistus. Ensin tämä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L ilman tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 25 puolesta vastaan. Tarkistamme 25, äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy, hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan. Tarkistamme 87 äänestys. Äänestys päättyy hyväksytty, 8 vedetty pois, 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 2 puolesta vastaan tarkistamme kahden tuloksen näistä alkaa. Vote is closed. Päättyy, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, 33 raukea 34 puolesta vastaan. Tarkistamme 34. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tarkistamme kolmen tuloksen. Hän saakaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E Ensin suunnan tarkistus, puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty kompromissi ilman suullista tarkistusta, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme neljän tuloksen. F alkaa. Vote is closed. Adopted. Päätty hyväksytty. Sitten G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty 57 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen kohta 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten nimenhuutoäänestyksenä koko muu teksti. Äänestys alkaa. Vote is closed. 39. 39 puolesta kaksi vastaan. Sitten päätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Näin se päättyy. 46-43 tulos sitten pitää äänestää vielä päätöksestä ryhtyä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 40-53 hyväksytty. Sitten trilogi alkaa myös pian. Sitten herra Ludvigsonin mietintö, verokohtelun eroavuudet. It's the consultation procedure. Tämä on tarkistus 10 puolesta, vastaan tyhjää Hyväksytty tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty,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 78 raukkea, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tarkistetaan 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan hylätty luulisin, mutta tarkistetaan. 86 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 87 puolesta vastaan. Tarkistetaan 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Aa, tasapeli eli hylätty.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 hylätty. 38 puolesta vastaan. Tarkistetaan 30 38. 38. Niin. Ei siis 37, vaan 38. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi. 39 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47, 48 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan, ty... EPP vastustaa. Tarkistetaan 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Te vastustatte vai kannatatte? No tarkistetaan, tarkistetaan 50. Te nostitte kättänne liian myöhään. Minä katson koordinaattoreita. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. No niin. Sitten 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tarkistetaan 58. Vihreät, nostakaa kättänne. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61, 5 ja 62 puolesta. 61 ja 5, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tarkistetaan 62, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 ja 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan hylätty luulisin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan jälleen. Luulisin, että hylätty, mutta katsotaan. selvää on. Äänestys päättyy. Hyväksytty itse asiassa. kahdeksan raukeaa, 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestetään tekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 0 vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. So now we vote. Näin siirrymme eteenpäin. We voted... Äänestämään kollega Frunzulitsan lausunnosta Freinsans toiminta vähittäisalalla. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahden suurimman ryhmän koordinaattorit, keskittykääpäs äänestykseen. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyh. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Näin pääsemme nimenhuutoäänestykseen muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. ja päättyy. 42 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. En onnittelut esittelijälle. Näin pääsemme sitten Niin, ensin kerron teille, mistä äänestetään. Äänestetään priip tuotteista ja komission delegoidussa asetuksesta. Tämä on erittäin pitkä otsake, joten en lähde sitä lukemaan. Nyt on ehdotettu, että äänestämme yhtenä pakettina paitsi 1-2 sekä 11, 1-11 ja sitten Aasta Hohon Eli sopiiko teille, että äänestetään ykkösestä ja kakkosesta blokkina? Hyvä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuuto, äänestys. Niin, äänestys alkaa. Pari ääntä vielä uupuu. Ei ole pakko äänestää. No, äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Joten tämä on hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia. Seuraava kokouksemme järjestetään maanantaina 10.4. kello kolmesta kello kuuteen ja sitten seuraavana päivänä yhdeksästä 12.30 asti. Oikein paljon kiitoksia ja kokous päättyy tähän.